Thank you very much, eh, Kiitoksia siitä, että rauhoitutte eh, väiltä Lämpimät, lämpimästi tervetuloa tähän sisämarkkinavaliokunnan tämän ja huomispäiväiseen kokoukseen. Tänään siis kokoustamme puoli seitsemään ja huomenna kaksi täyttä istunto niin ikään huomenna aamulla ja iltapäivällä. Meillä on pari tärkeääkin asiakokonaisuutta. Ensinnäkin julkisten hankintojen direktiivin osalta pitää huomenna sitä arvioida. Ja sitten myöskin sinne samaan syssyn Vergnon äh, äh, äh, mietintö tulemme niin ikään käsittelemään sitten sisämarkkinoiden olennaisia piirteitä tämmöistä ammattipätevyyden tunnustamisesta ja näin poispäin. Tänään, tänään sitten taas vastaavasti eli äh, Viin äh, mietintö äh, tästä tullikoodeksin uudistamisesta. Sekin on erittäin tärkeä yhtenäis sisämarkkinoiden ulottuvuus. Tässä ensin kun toivotellaan ihmiset tervetulleeksi ja sitten vielä puheenjohtajan ilmoituksia ennen kuin esityslistaa hyväksytään. Olemme tehneet muutaman äh, muutoksen niin, että kaikki avainesittelijät varmaankin sitten pääsevät olemaan läsnä. Sen äh, äh, edustaja Vernian mietintö kolmelta huomenna jo. Sen jälkeen vielä tukkuu muita lausuntoja. Voisitteko esityslistan näiden pielinä muutoksella hyväksyä? Hyvä, kiitoksia kovasti. Ja ihan tiedoksenne vielä, lähestulkoon ainahan asianlainta on nykyään. Tämä lähetetään myöskin internetissä. Ja toivot tervetuloa kaikki siellä Euroopassa tätä laitteiden äänessä kuuntelevat myöskin tervetulleeksi eh, meidän koti, koti, kotisivulta. Tätä, tästä tietoa tulee, kun webstreamista tätä kuuntelette, niin lisää tietoa. Meillä on myöskin joka kuukausi ilmestyvä eh, uutislehtinen, eh, joka jaetaan sillä myöskin sitten jäsenille niin ikään tiedoksi teille e-commerce-työryhmä, joka joka herra Arjaksen johdolla kokoontuu. <clears throat> Häntä kuuntelemme huomenna. Hän on esittelijänä yhteydesmarkkinoiden siitä osuudesta, osiosta. Meillä on vuotuiset, ne kuukausittaiset äh, tapaamiset, äh, tämmöisten sarja käyty, ja ne on, on hyväksytty Impon kokouksessa heinäkuussa. Niitä sitten web-sivulta voi muutamalla tärkeimmällä työkielellämme lukea. Samoin valtuuskuntamme on käynyt äh, Kyproksella. Se ajoittuu aikaan ennen Kyproksen puheenjohtajakauden alkua. Kolme uutta jäsentäkin on liittynyt, äh, liittynyt tähän sihteeristöön tällä väliin. Voisitteko ystävällisesti esittäytyä? Agrika Svetsanova ensinnäkin. Äh, ja, täällä olkaa tervetulleet ei, ei sen varmaan ihan se nimi oikein mennyt, mutta läheltä kohtsillaan opin. Aleksandr Kotaklidu pääkaupan pääosastolta. No, ai, nyt on liittynyt sitten komission puolelta tänne. Christian Kalling oli siellä kalastuspääosastolla tuolla kadun toisella puolella, mutta on ennenkin parlamentin, parlamentin palveluksi ollut. Tervetuloa henkilöstöömme mukaan. Niin, tänään julkistamme vielä yhden tutkimuksen digitaalisen yhtenäismarkkinoiden aikojen arvollisen veron nykyaikaistamisesta. Sekin on piakkoin nähtävissä. Sitten teillä on teillä siellä papereissanne 90. heinäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan, jos minä tai sihteeristö ei siihen mitään kommentteja saa äh, huomisiltaan mennessä. Katsotaan nämä, tämä pöytäkirja näin hyväksytyksi. No niin. Siitäpä sitten eteenpäin äh, luonnokseen koskien unionin tullikoodeksia. Tämä on uudelleen laadittu asetusteksti ja sisämarkkinavaliokunta eh, ja oikeusasioiden valiokunta tähän ovat lausuntoja myöskin laatimassa. Eh, esittelemme Le Crip eh, on tätä työstänyt ja taustoittaa sitä tässä meille alkuun. Ja sitten voitte reagoida hän kuulemaanne Silvana Rapsi SNDstä ja Schmidt ei ole paikalla. Onko hänellä joku sijainen? Rosvo ei Schmidt Bielen on, on täällä ECRstä. Aha, mutta Saida, sinä puhut varmaan vihreiden nimissä. Eli varjoja on täällä lukuisia. Saatte sitten puheenvuoron tämän esittelytekstin jälkeen eh, edustajalle Griff. Olkaa hyvä ja sitten varjoesittelijät. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Me käsittelemme tänään yhdessä mietintöluonnosta, joka koskee unionin tullikoodeksia. Aivan ensiksi haluaisin täsmentää, että tätä mietintöluonnosta laatiessani noudatin toimielinten välistä sopimusta uudelleen laatimistekniikasta. Hyvä puheenjohtaja, tehän tiedätte, että tässä nyt on kyse uudelleen laadinnasta ja tällöin vain harmaalla merkittyjä tekstejä voidaan tarkistaa tai muuttaa. Haluaisin kuitenkin heti kättelyssä huomauttaa, että minä päätin myöskin esittää muita ihan uusia tarkistuksia, myöskin sellaisista välineistä, jotka tällä hetkellä komission ehdotuksessa ovat olleet muuttamatta, eli nuo valkoisella merkityt tekstit. Jos kaikki poliittiset ryhmät eh, voivat hyväksyä tällaisen menettelyn Tällöin voisimme toimia yhdessä. Ja jos näin käy, niin luonnollisesti kerron heti komissiolle ja neuvostolle uusista tarkistuksista, kuten jo mainitsinkin, mutta palaan tähän vähän myöhemmin. Tullikoodeksin uudistaminen on tarpeen ja monet toimielimet ovatkin tätä jo käsitelleet, mutta tätä on kuitenkin vielä syvennettävä. Nyky, tullilainsäädäntöä on nykyaikaistettava koska edellinen säädös on vuodelta 1992 ja sen jälkeen on todella paljon tullut teknisiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia alalle. Matteo Salviinin mietintöluonnos, joka hyväksyttiin joulukuussa 2001, toi myöskin hyvin paljon jo uudistuksia tullikoodeksiin ja nyt komissio on halunnut tarkistaa 450 2008 asetuksen toisella niin, että tämä uudelleen laaditaan, jotta voidaan vastata kolmeen tavoitteisiin, joista sovittiin parlamentin valiokunnissa viime vuonna. Euroopan komissio on siis esittänyt seuraavia asioita. Ensinnäkin tullikoodeksin soveltamista siirretään. Ensinhän sen piti tulla 2013 kesäkuussa voimaan. Mutta nyt on niin, että tätä uudistusta 2008 vuoden asetuksen uudistusta ei ole mahdollista tehdä siihen mennessä, koska nythän tietojärjestelmiä on uudistettava ja tietyillä hallinnon aloilla joissakin jäsenvaltioissa ollaan paljonkin myöhässä tuossa asiassa. Toiseksi on muutettava tätä asetusta Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, erityisestikin delegoiduilla säädöksillä – myöskin täytäntöönpanosäädöksillä. Ja kolmanneksi on voitava ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat ja tietojärjestelmien uudistaminen. Hyvät kollegat, tullikoodeksi Tulliliitto on hyvin tärkeä asia sisämarkkinoiden kannalta. Ja siksipä kaikkia näitä sääntöjä on todellakin noudatettava yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja nyt se, että halutaan lähentää sääntöjä se on hyvin tärkeää sekä jäsenvaltioiden kannalta että taloudellisten toimijoiden kannalta. Ja juuri tässä mielessä, kun voimme saada tällaisen hyvin dynaamisen kehyksen, niin sen perusteella minä olen esittänyt tarkistuksia. Ja tällä tavalla saisimme aikaan tulevien kuukausien aikana uudistetun tullikoodeksin, joka myöskin vastasi tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden odotuksiin. Mietintöluonnosta laatiessani halusin ottaa mukaan säännöksiä, joista eri toimijat voisivat olla yksimielisiä. Ensinnäkin on pyrittävä tasapainoon yhtäältä nykyaikaistamisen kanssa ja toisaalta sen kanssa, että tiettyjä uusia periaatteita voidaan ottaa mukaan. Minä halusin tehdä sellaisen mietintöluonnoksen, joka olisi todella tasapainoinen. Ja tämä tasapaino, vaikka jos ajatellaan kuusi artiklan uutta muotoilua ehdotukseni mukaisesti, se osoittaa, tätä, tä, miten tätä tasapainoa on pyritty hakemaan. Ja komission ehdotus, joka koskee poikkaus, poikkeusta, minä en ole siitä yhtä mieltä. Tässä on sellainen periaate, että sähköisiä välineitä pitäisi käyttää kaikissa tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välisessä tietojen vaihdossa. Ja tällä periaatteella pyritään helpottamaan tullien yhteistyötä, mutta myöskin varmistamaan turvallisuus tavarakuljetuksissa unionin alueella. Kuusi artiklan kolme kohta ottaa huomioon komission poikkeuksen, mutta hieman rajallisemmin. Tämä on hyvin tärkeää, jotta unionin tullikoodeksia sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Että olisi tällainen yleiseurooppalainen tullimenet, tullitietojärjestelmä, niin kuin jo vuonna 2008kin todettiin. Kyse on siis poikkeuksesta, ja jos se tällä, tässä muodossa, komission ehdottamassa muodossa ylläpidetään, se aiheuttaa kilpailun vääristymistä ja lisäksi eh, se laajentaa kuilua niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka toisaalta haluavat panostaa tuohon uuteen tietojärjestelmään ja sitten niiden välillä, jotka eivät sitä halua tehdä. Tämä on vähän liian yleisluontoinen eh, säännös näin ja jos täytyy käyttää kaksinkertaista menettelyä niin, että menettelyt hoidetaan sekä paperitse että sähköisesti, niin se aiheuttaa hallinnollista taakkaa. Tällaista poikkeusta pitää voida soveltaa vain rajallisen aikaa ja tietyissä poikkeusolosuhteissa. Tässä halutaan myös uudistaa tietojenkäsittelyjärjestelmää ja sitä ensin halutaan testata näitä uusia järjestelmiä ja mielestäni se on hyvä ajatus, koska sillä tavalla voidaan edistää eh, kilpailukykyä ja oikeudenmukaisia toiminta, oikeudenmukaista toimintaympäristöä. Ja minä olen halunnut ottaa tämän mukaan mietintöluonnokseenikin. Tästähän, tai näin toimittiin jo viime kerralla, kun tullikoodeksia uudistettiin, ja tämä on mielestäni e-, edelleenkin hyvin tärkeä asia. Ja yksi tärkeä asia mielestäni eri toimijoiden kannalta on se, että määritellään paremmin talouden toimijan aseman. Useinhan se, että saa tällaisen aseman, on hyvin pitkällinen menettely. Se vaatii paljon investointeja, sekä rahallisia että inhimillisiä. Ja nyt ne, jotka tällaisen aseman saavat, heidän pitäisi voida hyötyä yksinkertaisista tullimenettelyistä ja kaikista muista menettelyistä. Ja olenkin tähän esittänyt tarkistuksia niin, että pyritään parantamaan näiden valtuutettujen talouden toimijoiden asemaa ja niin, että mainitaan tuossa ihan perusasetuksessa, perussäädöksessä se menettely, jolla tähän päästään. Mielestäni tämä olisi kestävä tapa mennä eteenpäin niin, että perussäädökseen sisällytetään tämä asia. Lisäksi on todella voitava yksinkertaistaa menettelyä valtuutetun talouden toimijoiden kannalta, olipa sitten kyse viennistä tai tuonnista tai jälkikäteisestä tulliselvityksestä tai muusta tullivalvonnasta. Eli tässä tällaisia todella yksinkertaisia, konkreettisia uudistuksia, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä juuri valtuutetun tuttujen talouden toimijoiden kannalta. Tämä on myös kansainvälisen turvallisuuden kannalta hyvin tärkeää ja siksi tätä asemaa on parannettava. Sen kautta voidaan siis helpottaa unionin sisäistä kauppaa, mutta myöskin kannustaa sellaisia talouden toimijoita hankkimaan tuon aseman, joilla sitä vielä ei ole. Lili, nyt täytyy hieman katsoa, että miten tätä menettelyä voidaan edistää, erityisesti pk-yritysten kannalta. On huomioitava juuri pk-yritysten erityispiirteet. Ja lisäksi sitten Tulliliiton kansainväliset sitoumukset. Meidän täytyy pysyä näissä sitoumuksissa. Täytyy toimia yhdenmukaisissa olosuhteissa – erityisestikin valtuutettujen talouden toimijoiden näkökulmasta. Heidän asemansa on tärkeä ja se täytyy myöskin tunnustaa kansainvälisestä. Ja unioni ja Yhdysvallat ovat toukokuussa allekirjoittaneet sopimuksen, joka koskee valtuutetun talouden toimijan asemaa. Ja tämä on siksi huomioitava juuri transatlanttisissa suhteissa. Ja olen tästä puhunut usein. 500 miljardia euroa oli tuo kauppa vuonna 2001. Siksi tämä asema on hyvin tärkeä. Ja tämä, myös, tämä osoittaa myös, että unioni pystyy koko ajan edistymään kansainvälisissä suhteissa myös tullin alalla – tässä on mukana myöskin Sveitsi, Kanada ja Norja pian toivottavasti. Perussäädökseen pitäisi myöskin ottaa tietyt perusperiaatteet. Puhuin niistä jo aikaisemmin. Ensinnäkin, miten jaetaan täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset – 290-91 artiklan mukaisesti ja miten sitten toimivalta jakautuu eri unionin toimielinten välille. Tähän olen esittänyt joitakin ehdotuksia. Ensinnäkin olen ehdottanut, että jotkut tietyt perusperiaatteet on mainittava itse perussäädöksessä, eli niitä ei pitäisi siis säädellä delegoiduissa säädöksissä. Luettelen nyt pikaisesti nämä mielestäni tärkeät periaatteet, jotka täytyy ottaa mukaan perussäädökseen. Ensinnäkin keskitetty tulliselvitysmenettely, tärkeimmät perusteet, joiden perusteella siis valtuutetun talouden toimijan asema voidaan myöntää. Sitten nämä alkuperämenettelyt ja e-, suosituimuus- tai etuisuusmenettely. Minua todella kiinnostaisi kuulla kommenttinne erityisesti tästä asiasta. Sitten viimeinen tärkeä kohta, johon halusin vielä viitata, tällaisten näiden valko- tekstin valkoisella merkittyjen osien mahdollinen muuttaminen. Eli kun yleensä kun uudelleen laaditaan, niin voidaan muuttaa vain harmaalla merkittyjä tekstin osia. Mutta minusta nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että voisi olla hyvä, jos tarkistettaisiin myöskin sellaisia säännöksiä, joita ei vielä ole noissa valkoisissa osissa muutettu, joita ei vielä uudelleen laadittu. Meidän täytyy vain sopia siitä poliittisten ryhmien kesken. Esimerkiksi voisi olla kyse muutoksista, jotka koskevat väliaikaisen säilyttämisen sääntöjä. väliaikaisen varastoinnin sääntöjä. Minä haluaisin esimerkiksi ehdottaa, että väliaikaista varastointia koskeva asema poistetaan kokonaan tai sitä koskeva ilmoitus poistetaan. Eihän väliaikaista varastointia voida pitää kunnollisena menettelynä. Kyse on ihan erityislaatuisesta tilanteesta. Ja nyt se, että muutetaan väliaikainen varastointi ihan kunnolliseksi menettelyksi, lisää kansallisten tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden velvollisuuksia. No, tämä nyt luonnollisesti oli vain yksi esimerkki ja ennen kuin mahdollisesti muutetaan noita valkoisia tekstikohtia, tiedän, että ennen kuin näin voidaan toimia, niin on otettava huomioon, että asia on hyvin arkaluonteinen ja meidän täytyy voida keskustella siitä valiokunnasta varjoesittelijöiden kanssa. Mutta vain hyvällä yhteistyöllä voimme aloittaa tämän työn ja jatkaa sitä. Ja ehkäpä kun keskustelemme asioista yhdessä, pääsemme sopimukseen näistä valkoisten osien muuttamisesta, mutta silloin täytyy päästä sopimukseen eri poliittisten ryhmien kanssa varjoesittelijöiden välillä. Mutta siis haluaisin muuttaa joitakin valkoisia tekstikohtia, mutta noudattaa kuitenkin tuota toimielinten välistä sopimusta. Minä olen avoin kaikille kysymyksille, ehdotuksille joita varjoesittelijä tai kuka tahansa muu valiokunnan jäsen mahdollisesti haluaa esittää. On tärkeää, että pääsemme tästä tekstistä vahvaan yksimielisyyteen sekä valiokunnassa että koko parlamentissa. Se on sisämarkkinoiden ja tulliliiton etu, koko Euroopan unionin etu. Ja tämä, tällä tavalla voimme todella perustaa kunnianhimoisen tullipolitiikan unioniin. Tulliliitto on hyvin tärkeä osa sisämarkkinoiden syventämistä. Kyse on tärkeästä tavoitteesta ja tehtävästä, josta kaikki olemme yksimielisiä. Kiitos. Well, thank you very much, Mr. De Grip. Kiitoksia edustaja De Grip hyvin selkeästä pohjustuksesta. Nostitte esille sieltä taitavasti muutamia avainkysymyksiä, joista on sitten keskustelua jatkettava. Ja mitä, mitä, mitä tulee esimerkiksi teemoihin, jotka olivat aiemmin tämän uudelleen laadinnan ulkopuolella teidän puolestanne, lähdemme sitten tietysti neuvoa pitämään luvallanne, mitä pikemmin sen parempi. <clears throat> Ennen kuin avaan keskustelun, täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä, joita minun olisi aiemmin pitänyt mainita Äh, täällä unohdin vahvan komission joukkueen lausua tervetulleeksi Merek Selinski mm, johdolla, joka on täällä jo aiemminkin läsnä ollut usein, saa usean otteeseen. Saamme sitten tilaisuuden kuulla teitä tuonempana puhuja luettelossani ovat varjoesittelijät ja herra Manders. Smith ei ole vieläkään tullut. Manders, puhutteko Smithin nimissä? Eli äh, Rapti Biland, Rapti e Ebiland, Schwab ja Kanjetti ja Stylerkin ovat ilmoittautuneet haluisiksi. Jos joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron, niin, niin olkaa hyvä. Edustaja Rapti, ensin olkaa hyvä. Okay, right, okay. Mrs. Rapti first. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja toivottaa hyvää talvea. Tämä on ensimmäinen kokous, johon osallistun. Eli hyvää alkavaa talvikautta kaikille. Haluan toisekseen kiittää Le Grippiä hyvästä mietinnöstä ja korostaa sitä, että me istumme vierekkäin ja käytämme samaa mikrofonia. Tämä on hyvä positiivinen lähtökohta ja toivottavasti yhteistyömme on hedelmällistä. Puhun lyhyesti. Tässä lausunnossa on kaksi pääaihetta, johon tulee puuttua. Ensimmäinen on tullipalveluiden parantaminen, konkreettinen asia. Tämä liittyy prosessien harmonisoimiseen ja myös ajatukseen, mitä tulee näiden toimien täytäntöönpanemiseen. Toinen kohta on myös tärkeä, jopa tärkeämpi kuin ensimmäinen, ja tämä koskee tätä toimivallan järkevää jakamista Euroopan unionin eri virastojen ja järjestöjen välillä pitää olla hyvä tasapaino poliittisten päätösten välillä ja sitten toisaalta toimivaltuuksien välillä. Mm, Le Grip on hyvin onnistunut tähän mennessä ottamaan tasapainoisen lähestymistavan näihin molempiin asioihin. Mutta jotta tämä onnistuisi, niin sähköisten prosessien tulee olla harmonisoituja. On meidän näkemyksemme, että koska taloudellinen ilmapiiri on hyvin haasteellinen tällä hetkellä, on elintärkeän elintärkeää, että on väliaikaisia poikkeuksia ja näiden olisi ol, tulisi olla ajallisesti rajattuja, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta he soveltavat järjestelmänsä siten, että noudattavat uutta tullikodeksia. Minä siis tuen sitä, että helpotettaisiin toimivaltaisten toimijoiden toimintaa ja tämä korostui, tai no ennen kuin kesällä kun keskustelimme asiasta, olin hieman varvainen tämän asian suhteen, mutta nyt kuultua niin Le Gripin sanottavat ja kaikki nämä yksityiskohdat, joita tässä piilee, niin minun on kyllä sanottava kyllä tähän lähestymistapaan koskien valtuutettuja toimijoita. Ei ole mahdollista päättää peruskriteereistä, joita tulee täyttää koskien valtuutettuja toimijoita. Ja mitkä ovat siis nämä, tämä toimivaltuus, joka annetaan tälle Euroopan unionin puolesta. Minun näkemykseni mukaan ei ole mahdollista valtuutetulle toimijalle, etteikö tämä olisi Euroopan unionin alueella. Minä uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia, mitä tulee turvallisuuteen, ja sillä olisi muutoin mahdotonta hallita tilannetta ja valtuutettujen toimijoiden suhteen olen suhtaudun varauksella siihen, että suunnitellaan kriteereitä ja nämä kriteerit, jotka Le Grif siis mainitsi. Tämän sanottuani uskon, että tulemme käymään hyvin runsaan keskustelun tästä aiheesta ja minä tulen jättämään tarkistuksia tähän asiaan liittyen. Olen yhtä mieltä valta osasta hänen ehdotuksista. Mutta no, siirrytään eteenpäin. Ensimmäinen koskee tarkastusten jakamista liittyen ensisijaiseen tulviranomaiseen ja sitten tähän loppu käytön viranomaisen. Ja toinen koskee näiden tavaravirtojen asianmukaistamista. Kaikki, kaikkia turvallisuussääntöjä tulee noudattaa. Ja lopuksi haluan sanoa, että olen optimistinen ja mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, voimme varmasti saavuttaa suuren menestyksen unionin tullikodeksin avulla. Haluan kiittää Le Grippiä suuresta vaivannäöstä koko parlamentin puolesta. Ja lisäksi haluaisin kiittää komissiota. Muistan ne näkemykset, jotka ilmaistiin kesää edeltäneessä kokouksessa, ja tuon tämän kaiken julki, sillä minä olen sitä mieltä, että komission ja parlamentin niin tässä tapauksessa huolimatta meidän eriävistä näkökannoista, niin me olemme tässä toimineet yhdessä ja olemme kokeneet, että sisämarkkinoita tulee uudistaa, se tulee saada uuteen kukoistukseen, se on Euroopan unionin keskiössä, se tulee elvyttää ja tämä tullikoodeksi on erittäin otollinen maaperä, jossa voimme tätä uudelleen kukoistusta parantaa. Se on erittäin tärkeä kansalaisille, jotka ovat sanoneet, että me olemme teidät äänestäneet juuri tällaisia asioita varten. Kiitos. Kiitos tästä, edustaja Rapti. Manders, olkaa hyvä Olden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen herra Smithin puolesta. Paljon on tullut jo sanotuksi. Smith puhuu, kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ja hän korostaa sitä, että, että koodiksi on yksi toimivan tulijärjestelmän selkärankoja sisämarkkinoiden selkärangasta, selkärangan nikamista. Ja 2008 yksinkertaistaminen oli iso edistysaskel ja nyt, nyt meillä on tämä uusi ehdotus sitten työn alla tässä. Hän kannattaa näitä keskitettyjä ää, ää, muutoksenhakuja Siis jossain jäsenmaissa ei ole tarpeeksi varoja kuitenkin. Tähänhän on esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että nämä toimet pitää keskittää niin ikään näkyy kannattamaan, kannattavan tällaisia poik- turhia kannattaa esittelee siinä, että torjutaan tällaiset turhat poikkeukset, mutta sitten voidaan miettiä, mitä nämä poikkeustapaukset jatkossa voisivat olla jotain tiettyä joustoa yrityksiltä edellytetään, että, että voidaan sitten nämä yhdistetyt muutoksenhaut ja moitteet säilyttää jatkossakin. Eipä olla Smithin siis puolesta juurikaan muuta tässä välissä ole sanottavaa. Kiittää esittelijää. Toivoo myöskin sitä jatkossa hyvää yhteistyötä. Kiitoksia hän on erittäin äh, kiinnostunut näistä aikatauluista. Varmaan joudut siitä siihen vielä sitten palaamaan. Edustaja Ryylä, eh, mm, minä äh, voin niitä yhtyä herra Mandersin välittämään herra, äh, edustaja Schmidtin kehuihin. Täytyy kuitenkin vielä todeta, että en minä olen vielä kyennyt lukemaan, lukemaan mietintöä englanninkielinen version tuli niin vasta lounalla. Minä, äh, mitä olen tässä toistaiseksi saanut ranskankielisen opuksen eteni ja, mm, ja nämä, nämä, nämä poikkeukset kiinnost, herättivät minunkin mielenkiintoinen siinä. Meillä on talouselämässä huolta siitä, elinkeinoelämässä siitä, että komissio ehdottaisi liikaa näitä poikkeuksia. Ymmärrämme toki, että se ongelmia saattaa olla. E-, esimerkiksi ajatellaan näitä aikarajoja ja näin poispäin sitä äh, keskustelua käytiin Salvin mietinnön yhteydessä. Ja si, tuolloin äh, oltiin samoilla linjoilla, mutta on tärkeää nyt, ettei tämä äh, äh, juna suistu raiteeltaan tai sivuraiteelle. Äh, niin että myöskin tietojärjestelmä ja digitalisointi käynnistyvät asianmukaisesti ja että tässä sitten saadaan otetuksi erityisaskelia. Sisä, sisämarkkinat ovat, toimivat sisämarkkinat ovat Euroopan talouden kannalta myöskin olennaisessa roolissa ja että ei siinä sitten ole turhia poikkeuksia ja epäsäännönmukaisuuksia häiritsemässä täytyy nyt sitten tätä tekstiä luke, lukea vielä paremmin ja, ja katsoa, että tätä harma, harmaata tekstiä, niin kuin edustaja Rekip neuvoi, niin muus, mu, muuten olen kyllä hänen kanssaan sitä mieltä, että ollaan oikealla tiellä. Kiitos edustaja Rölle. Saksankielinen käännös on tullut myöhässä, sen tiedän pahoittelen sihteeristön puolesta. Jotkut valmistuvat ennen kuin toiset, mutta Eiköhän, eivätköhän ne kaikki ole nyt valmiina jo. Mikro, mikro, mikrofonin ulkopuolelta käydään keskustelua. Englanninkielinen toisinto on olemassa, silloin on tässä. Kai se on tänään sitten kaikilla kielillä olemassa. Slovenneksi, ei latviaksi ei ole. No, englanniksi juu, juu, mutta liian myöhään tuli meiltä ryillä vielä puolustelee. Anyway, thank you for your indulgence, colleagues. Uh, Mr. Puheenjohtaja kiittää pitkämielisyydestä. Edustaja olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluan kiittää esittelijää. Kiitos paljon vaivan näistä ja kiitos mietinnön laatimisesta, mitä tuli valtuutta ehdotettuihin toimijoihin. Haluan kiittää tästä lisäkohdasta 9, 10, 11 ja 13 tarkistukset liittyvät tähän. Ja olen sitä mieltä, että tästä on tehtävä houkuttelevampi yrittäjille ja kriteerilista olisi erittäin tärkeä. Sitten, ja tämä nyt on menossa siis oikeaan suuntaan. Minä yhdyn myös kaikkiin sellaisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat liike-elämää ja liike-elämässä toimivien elämää. Ja 181 artiklaan liittyy tämä kohta. Minä vastustan kaikkea lisätaakkaa, jota koituu yrityksille. Mielestäni meidän pitäisi olla ja pitäisi jättää enemmän liikkumavaraa jäsenvaltiolle, mitä tulee artiklaan 181. Sitten 106 artikla siitä, joka päättää purkuluvasta 29 30 artikla liittyvät tähän ja meidän pitää katsoa kansallisen lainsäädännön vienti- ja tuontisäädöksiä. Ja mitä tulee alkuperäsäännöksiin, niin kaikki tarkistukset, jotka liittyvät ensisijaiseen alkuperään, niin en ole varma, onko tämä mietintö oikea paikka tämän tyyppiselle sanamuodolle. Tästä on keskusteltu, mutta olen sitä mieltä, että kansallisen kaupan valiokunta on tässä toimivaltainen. Olisi hyvä, että puhutaan tästä logiikasta, joka on tässä taustalla. Lisäksi olisi hyvä puhua tarkistuksista, jotka liittyvät velvoitteen poistamisesta siitä, että yritys on perustettu Euro- tai on Euroopan unionissa. Kiitos paljon ja odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa. Thank you, Mr. Bidan. Kiitoksia, edustaja Billand. Nyt äh, on varjoesittelijät kuultu, esittelijöiden vuoro. Edustaja Schwab, Kanjetti ja Styler. Schwab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että meillä on nyt jo tänään tämä äh, mietintö tässä edessämme, äh, vaikka Olenkin joutunut tätä tankkaamaan ranskaksi, mutta haluan kiittää esittelijää. Tässä on koko joukko tar- tärkeä kohtia, jotka on muutettava tässä vanhassa, vanhaan asetukseen. Tuolla Euroopan komission edustaja lienee samaa mieltä. Ne ovat tuossa olleet riesanomaan pitkään. Mm, voin seitsemästä kohdasta puhua, jotka mie- mielestäni edellä ma- ma- olisi, joiden olisi mahdollistettava tällainen tiukempi kontrolli, että saataisiin tasapaino byrokratian ja sitten riittävän, riittävien osa, osanottajien tiedon saannin osalta. Sitten tässä et, et, et, mietinnössä ei ole mitään tiukennuksia, vaan helpotuksia oikeastaan, jotka, jotka, jotka, jotka jota, jossa elinkeinoharjoittajat joutuvat hyvinkin kattavasti ilmoittamaan kaikesta toiminnastaan kaupankäynnistä. Ei tässä mitään helpotuksia ole tässä byrokratian, siinä ei ole mitään järkeä. Sitten toiseksi samassa artikla 50, 25 siis nämä delegoidut säädökset. Tärkeää on siinä tapauksessa, että silloin kun meidän on yhtenäiset toiminta mallit, eli esimerkiksi, esimerkiksi nämä oikeudellinen perusta, että sitä oikea, oikea yhtenäinen oikeus perustuu olemassa. Minun mielestäni tämä tässä täytyisi olla selkeä jo, selkeänä jo tässä itse ehdotuksessa, eikä jätetä niitä sitten valtioiden päätettäväksi. Kolma, kolmanneksi eh, nämä eh, ei eh, suositumuusaseman omavat tuotteet. Mm, on tästä ehdottanut erinomaista järjestelyä. Eli että, että, että äh, säilytetään nykytilan ennallaan eikä äh, siirretä sitä tähän uuteen versioon äh, niin, että sitten voivat sitten osallistua, osalliset helpommin näitä tietoja saada sitten vielä tämän tulliarvon määritteleminen peruskysymys, eli, eli miten tämä tulli tariffi sitten määritellään. Minusta tässä ei ole sitä tarpeeksi perusteellisesti tehty eh, selväksi. Siihen tulee vielä uusia muutosetyksiä ja sitä parkko, eh, kolme seikkaa vielä kursorisesti. 118 on taas tällainen delegoitussäädös, sama koskee 182 ja vielä 155 artiklassa sama juttu, että en oikein pidä näistä delegoidusta säädöksistä. Mutta toivottavasti sitten edustaja tulee sitten, esittelee tulee sitten näitä muutosesityksiä asianmukaisesti hyväksymään, niin että tässä päästään edelleenkin E- eteenpäin tässä ja olemme yhteisessä yhteisymmärryksessä komission kanssa. Siinä olen Ryhlän kanssa yhtä mieltä, että pitää ottaa sitten yhdenmukaisesti nämä ratkaisut uuteen korkeaksi Kiitoksia, edustaja Kanietti. Thank you, Mr. Chairman. To the... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella kollega Konstas Lykrippiä näin taitavasta mietintöluonnoksesta ja nyt puhun sitten omaa kieltäni. To, ka ziņotājas iekļautie grozījumi noteikti ir. Niin, nämä tarkistukset, joita Constance Le Grip on ehdottanut, helpottavat, edistävät kilpailukykyä Euroopan tullijärjestelmässä. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta sisämarkkinat voisivat toimia tehokkaammin ja voitaisiin vähentää byrokratiaa. Sekin on tärkeä asia. Tuen Konstanssin ehdotusta kolme artiklasta. Jäsenvaltioissa on voitava helpottaa tullimenettelyjä mahdollisimman paljon. Pitää myös säästää aikaa niin, että vältetään käsittelyä papereilla. Ja tietyissä maissa, kuten Latviassa, tämä olisi myös hyvin tärkeää Luonnollisesti tarvitsemme julkisia investointeja, täytyy varata määrärahat tätä varten. Me ymmärrämme sen kyllä, mutta me haluamme investoida tähän, koska on, näin voimme parantaa liiketoimintaympäristöä ja se vaikuttaisi myönteisesti talouteen ylipäänsä. Olen kuitenkin yllättynyt kuullessani huhuja siitä, että Euroopan parlamentin ei pitäisi muuttaa komission ehdotusta, siis että meidän pitäisi jättää kaikki päätökset komission ja jäsenvaltioiden kontolle. No tämähän on aivan väärin. Lissabonin sopimus on nyt tullut voimaan ja siksi parlamentin on täydy, täytyy toimia aktiivisesti myös tulliasioissa. Tuen Le Gripin mielipidettä siitä, että rahtivirtoja on voitava helpottaa. Meidän on yksinkerta uudenaikaistettava järjestelmää kahden eri tullipisteen välillä unionin alueella. Ja lisäksi meidän täytyy siksi aktiivisesti osallistua tämän luonnoksen laatimiseen. Minä aion esittää tarkistuksia. Ja kuten olemme jo kuulleet, tämä valiokunta voisi saada aikaiseksi hyvinkin tasapainoisen ehdotuksen, johon kaikki voisivat olla tyytyväisiä ja joka myös parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa. Kiitos. Very much indeed, Mrs. Kiitoksia tästä edustaja Kanjetin ja, ja edustaja Styler tähän loppuun. Kiitos. Ja digitaalitulos on erittäin tärkeää ja se on erittäin innovatiivista. Julkiset investoinnit ovat tärkeitä. Meidän pitäisi kulkea eteenpäin ja tämä liittyy sitten tähän seuraavaan eli digitaalisiin sisämarkkinoihin. Eli pitäisikö me kaikki saattaa yhteen. Kiitos paljon tästä käännösselvennyksestä. Kaikki näytti olevan ranskaksi ja nyt on hyvä asia, että on selvyys tästä, että tämä tuli myös englanniksi. Kiitos. Uh, well, I'm, I'm... Niin, minulle äsken juuri kerrottiin, että latvian ja saksankielisetkin käännökset ovat jaossa. Ja valmiit. Äh, äh, harmi, että meillä ei ole tässä tekstiä, mutta toivottavasti sitten jatkossa kaikki saamme samaan aikaan uunista ulos kaikki versiot. No niin, nyt pyytäisin äh, Selinski voisiko kameramies sieltä hiukan siirtyä, hän on ihan linjalla. Selinski ensinnäkin kom- kommentoi kuulemaansa. Ja sitten äh, edustaja Rekvip voi tehdä yhteenvedon kommentteista, jotka kollegat juuri äsken julki lausuivat, ja sitten vähän jatkoaikataulusta. Selinski, olkaapa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, rouva esittelijä. Voin ilokseni todeta, että mietintö on erittäin hyvä meidän mielestämme. Arvostamme sitä ja huomaamme, että tähän on pantu paljon aikaa ja energiaa. Sitten itse asiasta yleisesti ottaen Suurin osa muutosesityksistä on sellaisia, joihin voimme myöntyä. Muutama on sellaisia, joita haluaisimme selvitellä pidemmälle mm, tietyistä syistä löytääksemme perustelut niille. Sitten muut, muutamista muutosesityksistä haluaisimme keskustella jatkossa ja kenties sopia, että välttämättä niitä ei sitten itse tekstiin sisällytetä mutta olemme avoimia keskusteluille ja selvityksille. Limited luonnos on oikein hyvä. Kuten sanottu, haluan tässä alustavasti puuttua muutamaan tärkeimpään asiakokonaisuuteen. Muussa tapauksessa tarvitsisin saman ajan kuin kaikki edustajatkin äsken, mikä tuk, mitä tuskin minulle suoraan. Aivan aluksi voisin todeta, että että meidän puolellamme on tällainen perushuoli aina kun näemme tendenssiä yksityiskohtien siirtämisestä delegoituihin ja täytäntämään säädöksiin. Ymmärrämme tietysti Euroopan parlamentin halun vahtia komission tekemisiä, mutta tähän on kuitenkin hintansa koska delegoinnissahan on jo sinänsä äh, tällainen valvova äh, ulottuvuus, mutta jos näissä perustekstissä äh, on liikaa tällaisia yksityiskohtia, tilanne kuitenkin tässä muuttuu jatkuvasti, eli siis että että näitä yksityiskohtia pyrkitään vähentämään tässä perustekstissä. Mutta muutoksia on, on tulossa talouselämässä, ulkomaailmassa ylipäätänsä. Ja aina kun meillä on yksityiskohtia perusasetuksessa, silloin toimintamme jäykistyy puolestaan. Tämä oli yksi ensimmäisistä alustavista kommenteistani. Ja toinen kommentti, joka ei ehkä ihan niin painava ole, mutta meille kuitenkaan tärkeä, on meillä kuitenkin tärkeää on tämä, ovat nämä poikkeukset. Ymmärrämme sen, että poikkeusten kriteerit pitäisi määritellä, mutta erityisesti IT-sektorilla olemme jäsenmaiden kanssa keskustelleet asiasta, ja joissain jäsenmaissa IT kehitys ei ole mitenkään tarpeellista, koska ei ole sen sorttista kauppaakaan. Euroopan unionin hyvin heterogeeninen siltä osin. Eivät kaikki jäsenmaat eivät käytä sellaisia kriteereitä ollenkaan, jotka taas sitten jossain toisessa nousevat arvoon, arvoon arvaamattoman. Tämä vain selitykseksi taustalle. olemme aika pitkälti mu- muilta osin sitten äh, samoilla linjoilla äh, äh, parlamentin kanssa niin, että pystyisimme mahdollisimman paljon helpottamaan tätä byrokratiaa. Kun mietintöä pohdimme, haluamme tietysti tehdä tämän ilmoittamisen mahdollisimman helpoksi, mutta siinäkin on hintansa jos liikaa, e, jos tämä tehdään liian yksioikoiseksi, silloin pitää taas toisaalta, toisaalta sitten kriteereitä lisätä. Kauppa vaihtelee, kuljetusmuodot vaihtelevat. Jos liikaa tällaisia usein sitten ajautaan tilanteeseen, että taloudellisen toimijan äh, toiminta kallistuu ja monimutkaistuu. Äh, pyrimme tässä toimimaan niin joustavasti kuin mahdollista. Sitten vielä haluaisin todeta, että nämä useat äh, muutosesitykset, joita on tehty ja mitä äsken kommenteistamme, kommenteistanne läpi kuulsi, on tehnyt selväksi sen, että meidän pitää tätä vielä pohtia ja selvittää. Kaikki ei ole vielä meille kuitenkaan auennut, mutta olemme valmiita aina läheiseen yhteistyöhön parlamentin kanssa. Tämän lyhyen puheenvuoroni päätteeksi haluan kiittää Krippiä. Kerron vielä. Ja haluan myöskin puheenjohtaja kiittää lämpimistä tervetuloa toivotuksista. Kiitoksia kovasti. Well, thank you uh, very much, uh, Mr. Liz. Kiitoksia, herra Selinski. Siitä osoititte e, sormella ne, juuri ne asiat, josta, joista tulemme pahimman kerran käymään paitsi komissio myöskin neuvoston kanssa ja minun näkökulmastani e, olemme monta trilogiaa tässä joutunut viemään läpi. Kyse on paitsi meidän tilanteesta myöskin neuvoston asemasta, koska äh, lähes kaikissa taannoisissa äh, keskusteluissa äh, on ollut sitten ankara kädenvääntö siitä, että mitkä voivat olla toimeenpanoja säädöksiä, mitkä delegoituja säädöksiä. Nyt sitten, no niin, esittelijälle nyt loppupuheenvuoro kuulemastaan, niin hiukan sitten voi myöskin selvittää tätä aikataulua, mitä, mikä meitä odottaa. Olkaa hyvä, edustaja Merci, monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Kiitos ensinnäkin varjoesittelijöille heidän selkeyttävistä kommenteistaan. On hienoa, että näkökannat ovat näin monipuolisia. Otan ne huomioon ja otan ne huomioon tässä mietintöluonnoksessanikin. Tämä mietintöluonnoshan on vain eh, perusta, jota, jonka pohjalta tätä työtä voidaan viedä koko ajan eteenpäin keskustelujemme yhteydessä. Tämä on nyt sellainen lähtöpiste tälle työllemme. Haluaisin nyt reagoida joihinkin kysymyksiin tai kommentteihin. En mitenkään voi vastata tässä vaiheessa aivan kaikkiin kysymyksiin. Ymmärrän täysin huolen siitä, että sähköisten tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen on varmistettava. Ja sitten mitä tehdään näille poikkeuksille – sekin aiheuttaa huolia. Otan tämän esiin yhdessä tarkistuksistani. Sehän koskee sähköisten järjestelmien käyttöä koskevia poikkeuksia. Tätä olisi pitänyt sanoa tämä jo aivan aluksi. Pyydän siis anteeksi näitä käännösongelmia ja siitä, että tiettyjä kieliversioita ei ollut saatavilla. Toivottavasti kaikki kuitenkin vielä ehtivät tätä tähän paneutua kunnolla. Ymmärrän myöskin sen, että parlamentin jäsenet haluavat konsolidoida, mutta samalla myöskin yksinkertaistaa talouden toimijan tai valtuutetun talouden toimijan asemaa. Ainakin olin ymmärtävin, niin näin käytetyistä puheenvuoroista. Luonnollisesti työtä on vielä paljon edessä. Tiettyjä asioita on täsmennettävä. Ja nämä tarkistukset, joita olen esittänyt, ne koskevat erityisesti taakanjakoa toimielinten välillä eh, siitä, mitä säädetään täytäntöönpanosäädöksessä, mitä delegoidussa säädöksessä. Haluaisin, että olisi tietyt periaatteet, jotka mielestäni ovat niitä tärkeimpiä niin että kun nyt näitä perustekstejä jollakin tavalla uudelleen muokataan, niin se pitäisi tehdä yleisellä tasolla ja usein sitten näitä poikkeuksia on haluttu laittaa delegoituihin, delegoituihin säädöksiin. Mielestäni tämä minun mietintöluonnokseni nyt ei mennyt liian yksityiskohtaiseksi, mutta luonnollisesti pyrin saamaan hyvän tasapainon taakanjaonkin välille eri toimielinten kesken. Ja olen todella pahoillani, että nyt ihan kaikkea voi ottaa esille. Täällä puhuttiin valtuutettujen talouden toimijoiden toimimisesta unionin alueella. Tämä on todellakin keskustelun arvoinen asia – se, miten tämä poikkeus voidaan poistaa näiden toimijoiden osalta. Tästä todellakin voidaan käydä keskustelua. Se, että koskeeko tämä aseman myöntäminen juuri unionin aluetta. Tästä varmaankin keskustelemme vielä pitkään jatkossa. Tässä vaiheessa kaikki, mitä nyt halusin sanoa. Kaikki varmasti voivat osallistua tähän vielä jatkossakin. Kaikesta huolimatta tavoitehan on hyvinkin yksinkertainen, vaikka meillä sitten onkin vielä tehtävää tässä edessämme, mutta komissi- ka- muut valiokunnat ja muut toimielimet työhön osallistuvat. Onneksi meillä on vielä aikaa. Haluaisinkin kertoa hieman kalenterista aikataulusta. 16. lokakuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Eli 16. lokakuuta kello 12 ihan tarkkaan sanottuna. Ja sitten keskustelemme tarkistuksista marraskuun alussa, 5. tai 6. marraskuuta. Tämä päivämäärä ei ole vielä aivan lopullinen. Todennäköisesti valiokunta pitää vielä toisenkin kokouksen eh, mahdollisista kompromissitarkistuksista, ehkäpä 20. No, marraskuuta ja 29. marraskuuta on tarkoitus äänestää mietintöluonnoksesta valiokunnassa. Ja myöskin valtuutuksesta 29. marraskuuta. Ja tästä sitten jatkamme työskentelyä keväällä 2013. Tässä kaikki, mitä halusin vielä sanoa. Kiitän kaikkia vielä kerran. Otin ja kuulin tarkalla korvalla kaikki kritiikit ja huomiot, kysymykset. Ja pyrin huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikki ne. Kiitos. Good. Well, thank you. Yes, that's uh, the timetable that we have. And thank you very much indeed for your leadership of this. Kiitoksia tästä äh, uh, asian ottamisesta näin hyvin haltuun. Tämä on hyvin mutkikas, laaja kokonaisuus. Se vie rollerki pikku hetki. Voitteko vielä kuunnella hetken? Niin. Kysymys tästä keskustelun laajentamisesta muille se aloille kuin pelkästään tähän uudelleen muotoiluun. Täytyy varjoesittelijöiden kanssa tästä vielä mm, aika pikaisestikin sopia, koska voipi olla, että, että aikatauluun täytyy sitten ympätä mahdollisuus tätä keskustelua käydä, jos näin haluatte. Ja edellyttää tietysti sopimusta myöskin neuvoston kanssa sitten jätän, tämän teidän harteillenne, koska tehän tässä olette asian päällä. Hyvä juttu. Kiitoksia kaikille. Menemme esityslistalla e-, eteenpäin. Herra Arjosin mm, mietintöön, lausuntoon tehty, tehtyjä muutosityksiä digitaalisista sisämarkkinoista ja sen toteuttamisesta – Tämä on tärkeä asia. Meille lähetettiin tiedonanto komissiolta koskien tällaista yhdenmukaista verkostoa luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Edustaja tuota, tuolta komissiosta, edustaja Mart, e- Royal ja sitten kollega on Päikälä. Herra Arias on äh, valitettavasti äh, sairaalassa polvileikkauksessa parhaillaan. Herra Schwab toimi tässä sitten tällaisena virkaa tekevänä esittelijänä, kun näitä muutosetuksia käydään Campos, Lökkegaard, Menström, teillä Engström ei ole paikalla vielä, mutta ehkä tulee tuonnepan Viilan on Harkinin paikalla. Täällä on tällainen varamies palvelusta joukkue suoraan varmaan nyt vahva kuin alkuperäinenkin. Edustaja Schwab voisi aluksi vähän luodata meitä tähän 110 muutosetyksen saamaan vastaanottoon. Olen hiukan katsonut, luonut uleskatsot näihin 110 muutosesityksiin ja kollega Arjeshan ei valitettavasti ei ole läsnä valitettavasti. Ja nyt hän on niin <clears throat> äh, äh, toivottavasti ainakaan tämä äh, lausunto ei nyt sitten ole hänen akilleen kantapääkseen koitunut, vaan kysymys on polvileikkauksesta. <clears throat> tämä äh, äh, lausunto äh, luonnos, luonnoksessa on valmis ottamaan vastaan kaikki sellaiset muutokset, jotka edesauttavat digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumista. Pyrkin suurin osa, suurimman osan huomioimaan erityisesti mitä tähän näihin perusteluosiin tulee lähi, lähipäivinä, lähiviikkona hän tekee sitten äh, kompromisseja. <clears throat> Se arvonlisävero tulee olemaan yksi mm. hankala tämä äh, <clears throat> tietosuoja, äh, tämän, tämän sisällön jakaminen, näin poispäin. Niitä on monissa muutosintoksissa käsitelty <clears throat> ja aika, aika lailla toisistaan ristiri, ristiriidassa, että, että tekevät kompromissit vaikeaksi, mutta eivät mahdottomiksi. 45, 54, 64 muutosesityksissä on ehdotettu tällaista digitaalisten markkinoiden uudistamista ja viitataan siinä sitten näihin kansallisiin veroteknisiin ongelmiin, jotka, joihin näissä törmätään sitten useankin niissä tapauksissa, mutta kuitenkin varmaan tästäkin päästään eteenpäin. Tänä päivänä ei ole vielä ollut mahdollista käsitellä eh, yksittäisiä muutosetyksiä, eh, paitsi sen paremmin hyväksyä kuin torjuokkaan. Sitten nämä eh, yhden, yhtenäiset palvelupisteet fyysiset tavarat, tällaiset muut ja otetaan niin ikään huomioon toinen kokonaisuus, käsittelee ne, näiden, näiden toimittaminen 34 tällaisen henkisen omaisuuden siirtämistä tekijä. Sen tarvitaan vielä pohtimista, koska mitään kompromissia ei ole valmiin. Sitten artiklasta 14 tietosuojasta on koko joukko muutosesityksiä niin ikään tehty, jossa ovat yhtä, yhtä lailla samassa linjassa esittelijän kanssa, eli että Eli tällä mm, pitää olla enemmän sekä oikeussuojaa että tietosuojaa, jotta tämä digitaaliset markkinat saadaan toimiviksi, kun edustaja Arjas perään kuuluttaa joustavuutta myöskin palveluntarjoajille, mutta mutta tämä kultainen kes, keskitie löytynee hänen sitten Kotsillan erottamissaan kompromisseissa. Ja kiittelee myöskin sitten varjoesitteleitä ja kas pyytää heitä perehtymään omien ryhmiensä, ryhmiensä tekemiin ehdotuksiin, niin että saadaan mahdollisimman hyvä pohja kompromisseille mahdollisimman nopeassa tahdissa. Kiitoksia tästä selonteosta. Selväksi tuli. Voisin myöskin muistuttaa, että meillä on kolme lausuntoa muilta, muilta valiokunnilta tähän mietintöömme kulttuuri, teollisuus ja oikeusasiankin valiokunta, no, joka tänään sitä äänestää. Täytyy sitten seuraavassa kokouksessa ottaa ne esille. Nyt sitten varjo esittelee tai heidän varamiehensä ensinnäkin edustaja Ratsi. Ah, <laughs> merci. Alors. Kiitos. Luen Corriere de Camposin huomiot liittyen Arjasin lausuntoon. Tämä on hyvin tasapainoinen esitys ja se on linjassa sen kanssa, että on tärkeää, että on läpinäkyvät digitaaliset sisämarkkinat, jotka ovat älykkäälle, kestävälle ja mukaanottavalle kehitykselle tärkeässä roolissa. Kuluttaja ja pk kohtaan. Rajat ylittävät Toimitukset niissä tärkeässä roolissa on se, että on oltava toimenpiteitä, jotka takaavat toimituksen kohtuullisin hinnoin ja myös pitkiä etäisyyksiä ja myös syrjäseuduille. Kuluttajille tulee tarjota hyviä hintoja ja parempia palveluita Tulee kuitenkin taata, että syrjäisimmillä seuduilla asuvilla on tasapainoinen, heillä on myös tasapainoinen hinnoitus ja hyvät vaihtoehdot. Kampos sanoi, että on erittäin tärkeää tehdä e-kauppaa testejä siten, että jälleen kerran sisämarkkina-alueella – voi olla tae siitä, ettei ole esteitä sille, että digitaaliset sisämarkkinat kehittyvät. Lisäksi on tärkeää, että on toimielinten puolesta hyvin selkeä ja tarkkaa valvontaa siitä, että sisämarkkinat toteutetaan asianmukaisella tavalla, ettei ole sitten pirstaloituneisuutta siten, että tämä panna täytäntöön hitaasti tai väärällä tavalla. Mikromaksut, jotka tehdään tablettien, älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden avulla, tuovat mukanaan useita eri ongelmia, mitä tulee tällaisiin esihallinnollisiin ja kulut saattavat olla niin korkeita, että Nämä hallinnolliset kulut ovat korkeammat kuin itse mikroostos. On siis luotava uusia markkina-alueita ja tämä on erittäin tärkeää markkinarakoja. Tämä on tärkeää innovatiivisille pk-yrityksille. On tarpeita pienille hankkeille, jotka toimivat sitten moottorina näille pk-yrityksille, jotka toimivat e-kaupan alalla – Lisäksi anotaan markkinasääntelyä ja selkeitä sääntöjä, mitä tulee tietojen keruuseen ja yritysten hyötyjen vaihto tulee olla selkeä. Pitää olla myös riidanratkaisu, menettely ja lisäksi kuluttajilla tulee olla pääsy riidanratkaisuun. Tiedämme, mitkä kuluttajien huolet ovat tässä asiassa. Ja nämä on kaikki tarkistuksissa nousseet esille. Ja kampusin puolesta kiitos. Very much, Mrs. Rapti. Uh, kiitos, uh, Rapti. Lokekarn, olkaa hyvä. To the rapporteur, although he... Kiitos. Kiitokset myöskin esittelijälle, vaikka hän ei nyt paikalla olekaan. Minäkin luin suurella mielenkiinnolla nämä tarkistukset ja luonnollisesti meillähän nyt on poliittisten ryhmien välillä vähän mielipideeroja, niin kuin yleensäkin, mutta tässä on kuitenkin nyt esittelijä pyrkinyt hyvään tasapainoon mietintöluonnoksessaan. Tämä on tärkeä askel eteenpäin sisämarkkinoiden toteuttamisessa, digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Kaikkea ehkä voida kerralla tehdä, mutta tämä on nyt hyvä alku. Sitten voidaan puhua myöhemmin kompromisseista, mutta alderyhmän puolesta tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota vaikutuksiin, jotka koituvat yrityksille. Sähköistä kauppaa on pyrittävä lisäämään, etenkin nyt tämän talouskriisin aikoina mielestäni tämä on se meidän kantamme neuvotteluissa. Eli mahdollisimman paljon pitää painottaa yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. Kiitos, odotan neuvotteluita. Thank you very much. Kiitoksia tästä. Edustaja Ryl ja Ahan vielä. Edustatte Roman Kaffia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ECR mm, mm, Roma Clarkin mm, nimissä muutama kommentti arisin mietinnöstä. Äh, hän äh, ryhmämme äh, oli hyvin mielissään tästä mietinnöstä, erityisesti mitä tulee työpaikkojen kasvattamiseen ja työllisyyden parantamiseen muutenkin. Muutama muutosesitys kuitenkin, jotka toivottavasti sitten kompromisseihin otetaan. Muutosesitys 27, joka liittyy erilaisiin yritysrakenteisiin jäsenmaissa, on hänestä seikka, joka pitää hoitaa kuntoon, jotta yhtenäismarkkinat voisivat kehittyä. Siinä sekä tuotot että kuluttajien valinnanvapaus paranevat, niin niinkään kaikkien pk-yritysten tarpe, tarve saada nopeat laajakaista yhteydet on erittäin tärkeä. Mä mielestä Googlen selvityksen mukaan e-kauppa on ainoa kasvava sektori tällä hetkellä, Äh, PK-sektorin mukaan saaminen tässä on aivan olennaista, niin että sitten voisivat sitten saada nämä esteet pois tieltänsä, niin kuin äh, muutosesityksen 41 esitetään, sisältää valtavan potentiaalin. Niin ikään sitten e-kaupan kävijöiden kouluttamisen pitäisi kuulua PK-sektorin äh, elinkeinoelämän koulutusjärjestelmiin, kuten hän muutosehdotuksessa 40 peräänkuuluttaa. Yksi eh, käytännön asioista, joiden en mä uskosi eh, parantaa, usko, uskoa parantavan kuluttajan suoja on tällainen, että mallisopimukset muutos 1985 mukaisesti on paljon eh, innovatiivisempi, yksinkertaisempi ratkaisu verrattuna vaikkapa yhteiseen eurooppalaiseen kauppalakiin, kauppamme, kaupanpitolakiin voitaisiin myöskin sitten omalta osaltaan tätä luottamusta lisätä. 48-53 muutosetykset äh, kuvastavat hänen näkemystään siitä, että on paljon näyttöä olemassa esimerkiksi vaikkapa äh, kuluttajatulossa äh, taulusta e, joiden mukaan esimerkiksi kuljetuspalveluja e, pitää pahanta, parantaa. ALV-kysymykseenkin viitattiin monissa muutosetyksissä Emman miele, kanta ilmenee muuta 62. Eli että tässä on edettävä varovasti ja pikemminkin yks, yksinkertaistettava ALV-menettelyjä, jotta byrokratia yrityksissä vähenisi, että kasvu vauhdittuisi, eikä sitten väkisin ympätä tähän järjestelmään hyvinkin monimutkaisia järjestelyjä, jotka eivät kasvua millään tavalla edes auta, eivätkä myöskään sitten tuo lisää tuloa jäsenmaille välttämättä. Valiokunnan toimivaltaa täytyy myöskin katsoa, että me tulee sitten astuneeksi Ekon valiokunnan asiantuntijoiden varpaille. Emma pitää tärkeänä myöskin alaikäisten suojelua ja että sitä pitäisi tekniikan keinoin entisestään parantaa. Ja sehän siihen sitten siksi pyytääkin muutosyrityksensä 99 valiokunnan jäsenten tukea muissa muotoesityksissä on tällainen pilvi, pilvipalvelujen kehittäminen, niin, mikä on myöskin kollegojen puheenvuoroissa mainittu, koska se tulee vallan, vallankumouksellisella tavalla parantamaan yritysten tiedonkäsittely- ja tiedonhallintamahdollisuuksia omissa telekom-ratkaisuissaan. Ei samalla sitten myöskin jokainen EU-kansalainen saisi internetyhteyden 2013 mennessä, 2030 mennessä. Ähm, tietää, me tietää, että tässä on vielä tiettyä ristivetoa, mutta toivoo lämmintä yhteistyötä tämän erinomaisen mietinnön loppuun saattamiseksi. Kiitoksia tästä hyvinkin kattavasta selvityksestä. Ne kaikki kommentit, joita nyt on kuultu, kuvastavat, miten, miten kiinnostava tämä mietintö kaikkien mielestä on. Ja niin kuin herra Schwab totesi, että tulee omalla tavallaan sitten rikastumaan, rikastumaan tässä. Koratsa, Koratsa Bild haluaa kommentoida, haluaako joku muu salista vielä sanoa? Edustaja Koratsa Bild, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä 110. tarkistus osoittaa, että on yksinkertainen peruskonsensus siitä, että kuinka tärkeä digitaaliset sisämarkkinat ovat elpymiselle. Siksi haluaisinkin Goelta hieman selvennyksiä siitä ja ennen kaikkea Gustafsonilta se, että johdantosan kappaleessa A, johdantosan kappale poistetaan, tarkistus 4.13, sisämarkkinoiden tärkeys siinä, että tehdään EUsta suurin tietoyhteiskunta ja toimiva digitaalinen sisämarkkinoille, jotta saadaan parannettua työllisyyttä niin esimerkiksi nämä poistot olisi tehtävä. Ennen kaikkea, että hänen kollegansa De Jong Alankomaiden sisarpuolueesta ilmoitti, että vihdoin he myös tunnustavat sisämarkkina-alueiden tärkeyden sille, että luodaan työpaikkoja ja kilpailukykyä Euroopassa. Hän ei ole täällä, mutta toki haluaisin saada selvennyksen näihin tarkistuksiin. Toivottavasti kukaan täällä ei näitä tue. Olen erittäin tyytyväinen, että SDstä varjasittelijä on yhtä mieltä näistä stressitesteistä. Toivottavasti me voimme olla yhtä mieltä siitä, että nämä e-kauppatestit ovat erittäin tärkeitä. On erittäin hyvä, että e-asetus mainittiin ja me olemme tähän sisällyttäneet viittauksen tähän e-commercein, e-kauppaan, ja se on erittäin hyvä, että se on sisällytetty myös tähän kohtaan. Olen myös tyytyväinen, että Emma on ottanut mukaan alaikäisten suojelun internetissä. Toivottavasti minun tarkistukseni tässä aiheessa tuetaan. Kiitos puheenjohtaja. Good. Uh, thank you very much. Anybody else want to... Kiitoksia kovasti. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron näistä digitaalisista markkinoista? pyydänkin nyt sitten komissioedustajat kommentoimaan. Hertenik, olkaa, hyvä. Saatte, saatte puheenvuoron. Kuulemastan, olkaa hyvä. Kiitos herra äh, puheenjohtaja. Kiitoksia kaikki, kaikille läsnäolijoille, jotka ovat tehneet, tehneet nämä yli sata muutosehdotusta, joka omalta osaltaan korostaa tämän mietinnön tärkeyttä, tiedonantamme painavuutta. Ja täytyy sanoa, että suuri, suurin osa näistä muutosesityksistä kelpaa hyvinkin komissiolle, joissa, joihinkin meillä on teknisiä kommentteja, joihinkin meillä on teknisiä kommentteja, tulemme ää, toimittamaan ne suoraan esittele kahdenvälisesti. Mutta kaiken kaikkiaan se suunta, mihin tämä valiokunta haluaa mennä, on aika lailla samanlainen kuin, kuin mikä Euroopan komissiokin on ollut mielessä. Ja mitä edustaja Bild äsken juuri painotti, eli että digitaalisella yhtenäismarkkinalla on valtava kasvu ja työllisyys, työllistävä potentiaali takanaan. <clears throat> Se nimittäin yhdentää enemmänkin kuin hajottaa meidän näkemyksiämme. En, en jää, lähde nyt kommentoimaan näitä yksittäisiä asiakokonaisuuksia. Haluan vain painottaa sitä, että tämä tiedonanto hyväksyt, saanet, saanut jo hyvän suotuisen vastaanoton tammikuun jälkeen, jolloin se lanseerattiin. Ja pohditaan, mitä komissio oikein tekee tällä hetkellä se painot näyttää sen, mitä komissio tällä hetkellä tekee, eikä vain visioi tulevaisuuteen. Ja kuten nähdään, me työstämme näitä kaikkia aloitteita. <clears throat> Meillä on luvassa tällainen äh, väliraportti, <clears throat> niin kuin yleensä, yleensä tehdään muissa asioissa, mutta tällaisen tiedonannon yhteydessä tältä osin se on se on luvassa jo tässä äh, ensi vuoden puolella. Komissio on jo saanut äh, paljon aikaiseksi äh, tietosuojasta aloille, jossa jo neuvoston kanssa neuvotellaan lopullista tekstistäkin jopa. Ja kuten edustaja Bilt äsken viittasi tähän, tähän Komerstatin niin, rooliin. Tilausten perille toimittaminen on avainkysymys meillä, meillekin. Olemme yhtä mieltä komissio parlamentin kanssa tämän asian kes, keskeistä roolista. Meillä, meiltä on tästäkin luvassa erillinen tiedonanto kohtsillään. Me olemme itse asiassa, kuten sanottu, jo, jo saattamassa tiedonannon sisältöä täytäntöön, mutta kuten sanottu, muutosehdotuksen olemme lukeneet huolellisesti ja yritämme ottaa ne huomioon niin pitkälle kuin mahdollista. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvä juttu. Olemme eh, eh, toki samaa mieltä siitä, että on kannattaa pitää painetta yllä. Siksi olemme omassa työryhmässämmekin tämän ottaneet yhdeksi johtoteemaksi. Eli hyvinkin sympaattisesti suhtaudumme jatkokehitykseen. Äh, ja sitten näkyvät varmaan äh, äh, tuonempana muissa laajemmissa yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseen, asiakirjan tehostamiseen tähtävissä toimenpiteissä. Gustafsson saa sitten teille jo kahdestaan kahdenvälisesti vastata. Herra Schwab, onko teillä tässä jotain yhteenvetokommentteja Arjesin puolesta luvassa? Puheenjohtaja Tietenkin kiitän Karisin puolesta kollegoja arvokkaista kommenteista ja, ja että komissiokin myötää, että ovat jo, ovat jo pureutuneet itse työhön. Mutta tuskin tämä mietintö on mitenkään käsin vanhenee, kunhan se äänestykseen päätyy. Paljon siitä jää vielä toteuttavaksi ja varmasti sitten Arja sitten oman panoksensa antaa, kun hän toipuu tähän keskusteluun jatkossa. Ei muuta tällä kertaa. Hyvä, kiitoksia. Seuraavan kerran tästä asiaa käsitellään 10. lokakuuta, jolloin Arjas myöskin kompromissinsa esittelee tuolloin. Ja siinä vaiheessa sitten muutkin lausunnonlaatioiden, muidenkin lausunnonlaatioiden kannat ovat käsillä. 11. päivä lokakuussa on tarkoitus sitten äänestää valiokunnassa niin, että se on valmis annettavaksi marraskuun täysistuntoon. Saa nousee esitys keskustelun keskiöön toisin kuin tähän asti asianlaita on ollut kenties pääsemme sitten tästä keskustelemaan kattavamminkin. Se on varmaankin hyvä sitten koordinaattorin kanssa jatkossa sopia. Seuraava äh, esityslistan kohta äh, on äänestys, joka oli määrätty alkavaksi varttia vaille viideksi, koska äh, kello on nyt puoli, en, puoli viisi ja nyt on brittiläisen, brittiläisen perinteiden mukaan teetauon paikka. Kahviakin saa juoda. Eli lyhyt teetauko ja tulemme takaisin tasan varttia vaille viisi äänestämään Euroopan talouden ohjausjaksosta. Status orales. Uh, uh, welcome back everybody. Um, we now move on. No niin, uh, tervetuloa takaisin. Pikainen äänestys rupeama edessä, jos jaksaisitte rauhoittua siihen. <clears throat> Tässä äänestämme valiokunnan lausunnosta – talous- ja raha-asiainvaliokunnan mietintöön talouspolitiikan ohjaus ei jaksosta. Jean-Paul Gauzès on siellä esittelijänä toiminut. Ja aikataulusta johtuen, jota tämä Ekon valiokunta itse nopeutti, me emme saaneet mitään valmistelijaa nimitetyksiä käydä koko asiaa käsitellyksi normaalin menettelyn puitteissa <clears throat> me, meillä on vain muutosesitykset koottu, koottu yhteen. Jos, jos joku haluaa ryhmänsä nimissä jotakin sanoa, en tiedä, haluatko koordinaattorit tai VT-koordinaattorit jotakin lisätä, herra Schwab on paikalla. Jos SND-ryhmästä halutaan kommentoida, Greg ei ole paikalla. Hän on tätä asiaa läheltä seurannut. Edustaja Turunenkin ja Manders muutaman muutosytyksen tehnyt jos jollakulla on nyt jotakin lyhyesti sydämellään, saatte tietenkin niin tehdä. Herra Schwab on pyytänyt puheenvuoron, niin sen saa. Muuten sitten käymme pidemmittä puhetta äänestämään. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Grekkiä ja Turusta siitä, siitä ystävällisesti päässeet sitten äh, päättäneet, että vetää muutaman äh, muuten pois ja sopia meidän ryhmämme kanssa sitten hiukan lähemmän enemmän samoille linjoille. Kesä, kesälomat ja Amerikan matkat ja muut olivat tässä tiellä, mutta nämä muutosesitykset ovat aika, aika lähellä äh, sitä, mitä koko valiokunta ajattelee Ajatellen sitten tätä ohjausjaksoa tulevaisuutta, tarvitsemme siihen toisenlaisen menettelytavan. Mielestäni tämä, tämä siis sis, sis, sisä, sisä, sis, sisämarkkinatilanne edellyttää kaikkia jäsenmaita ja niiden, heidän panostaa, mutta ää, tässä vaiheessa tilanne on poikkeuksellinen. Kiitämme Turusta ja Krehiä. Olen ihan samaa mieltä kanssanne tästä menettelytavasta. Muussa tapauksessa valiokuntamme ääni olisi jäänyt kokonaan kuulumatta haluan, että kun tehtiin nyt sitten näin koordinaattorin puolesta, voinen todeta, että, että tässä huolehdittiin sisämarkkinapiirteiden mukaan, otta, mukaan ottamisen tähän koko asiaan. Huomenna koordinaattorit keskustelevat vielä uudestaan e-, ehdotuksista, joita olemme heitä varten laatineet, niin että sisämarkkinat voitaisiin myönteisemmässä hengessä siellä mainita kenties laatii jopa erillisen selonteon tästä ulottuvuudesta, että tämä valiokunta voisi sitten koodi, koordinoivana olla talousvaliokunnan tukena tämän sisämarkkinaelementtien mukaan saamiseksi ohjausjakso selontekoon. Ja samoin myöskin sitten katsoa, että laajemminkin talouselämää käsitellään. Tässä haluaako vielä joku käyttää Dion. Eh, Kiitos. Ryhmäni ei jättänyt tarkistuksia. Haluaisin esitellä perustelut ongelmaa puolueellemme oli se, että meillä on ongelmaa itsessään eurooppalaisen ohjausjakson kanssa. Mä olen sitä mieltä, että työttömyyttä ja epätasa-arvoa ja tulojen ja epätasa-arvoa vastaan, niin se on tärkeämpää. Meillä ei ole mitään yhtä sisä, sisämarkkinoita vastaan, mutta tämä oli erittäin vaikea käsiteltävä meille ja siitä syystä me emme jättäneet tarkistuksia. Minä äänestän tätä mietintöä vastaan, mutta haluaisin kuitenkin ilmoittaa, että kun keskitytään sisämarkkinoihin, alueelle ja taloudelliseen hallintoon, niin me emme itsessään vastusta tätä. Kiitos. I'm sure you contribute to our... Ja varmaankin että osallistutte jatkossa koordinaattori en keskustelussa koskien tämän elementin vahvistamista. No nyt sitten äänestämään. Katsotaan, miten tämä tästä etenee. Mitä kortteja en erityisesti pyytänyt ihmisiä mukaan ottamaan. Tarpeen, jos tarpeen tulee käytämme sitten mm, elektronista äänestysmenettelyä mutta muutosehdotus neljä edustaja Turuselta. Siinä on mukana EPPn suullinen puolesta vastaan. Selvästi meni läpi se. Viisi Turuselta puolesta vastaan hyväksytty. Haluaako, haluaako joku pidättyä? No niin, Dion haluaa. No kuusi Mandasta puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Seitsemän Turuselta puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Numero yhdeksän Krekiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen Krekiltä puolesta vastaan hyväksytty. Siinä tietysti sisältyy myöskin tämä suullinen muotoehdotus. 11 Krekiltä puolesta vastaan hyväksytty 12. Sitä tukee suullinen muutosesitys puolesta vastaan hyväksytty. Numero 13. Ja suullinen puolesta vastaan hyväksytty. 14 krikiltä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten nämä nämä johdantoosan alkukappaleet yksi ja kaksi. Sitten johdantoosan kappaleet kolmonen, hyvä, sekin hyväksytty, sehän meni näppäkkäästi se. No niin, nyt sitä äänestämme koko lausunnosta, lausunnon hyväksymisestä. Onko vielä Äänestys päättyy. 26 27 puolesta Edion vasta, vastusti. Kiitoksia tästä Tämä muutosesitykset on nyt sitten mm, puolestamme hyväksytty. Kiitän Turusta ja Mandersia erityisesti, että pyy, pyy, suostuvat tämän työn tekemään sitten seuraavalla kerralla uusi menettely. So if I could ask anyone who's... No niin, koistavasti poistua äh, rauhallisesti, että pääsemme seuraavan esitysistan kohtaan. Can I start? Oh, there we are. You're ready to go, I know. Do you want me to start now? Aloitanko nyt? So, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, jatketaan. Siirrymme seuraavan kohtaan. Käsittelemme mietintöä kilpailupolitiikasta, kilpailupolitiikka 2011 raportista ja se käsitellen Sanchez Presidon toimesta ekonvaliokunnassa ja meidän valmistelijamme on Andreas Schwab. Ja Pendergast on varjo esittelijä vai virkaa tekevä varjo esittelijä. Pendergast puhuu koferaatin puolesta. Makaakis on paikalla. Hän on Alde-ryhmän varjo esittelijä jonka Kuen puolesta vastuussa. Meillä on täällä siis hyvä varjoesittelijä kokoonpano läsnä. Tämä on erityisen tärkeä mietintö. Tiedämme, että Almunia saapui valiokuntamme ja hän tietää meidän huolemme kuluttaja-asioista kilpailun suhteen ja hän kiinnittää näihin erittäin paljon huomiota. On siis hienoa, että tässä päästään esittelemään niitä asioita, joita hän haluaa mietintä mukaan. Herra Schwab. Kiitoksia. Äh, kiitos tästä ystävällistä johdon johdattelun. Eli Fox oli äh, vastuussa tästä tässä valiokunnassa, mm. tästä asiasta vastuussa, ja nyt olen hänen seuraajana, ja kilpailupolitiikka äh, on siis 2000 Kymmenen siis sillä edellisenä vuonna oli sen neljä, neljäs, neljäs, kymmenen kertaa parametin arviointina ja silloin oli itse esittelijänä ja silloin koko joukko muutosetyksiä tehtiin siihen toimestani ja muutenkin. Ja, ja, ja tänä vuonna tämä äh, kertomus on huomattavasti kiinnostavampi kuin edellä, edellä kerralla, huomattavasti lyhyempi, tiiviimpi ja keskittyy äh, tietty selkeisiin painopisteisiin. Ja on myöskin sitten äh, sekä edustajille että kansalaisille kiinnostavampaa luettavaa. Ja nyt komissio on, on tehnyt tästä paljon luettavamman ja ymmärrettävämmän suuren yleisön suuntaan. Se on myönteistä. Mutta tärkeimmät lehdistössäkin mainitut kilpailupoliittiset seikat on otettu huomioon erityisesti Libor-tapaukseen ja CDS-tapauksen missä Alan McCarthy, tämän valiokunnan aiempi puheenjohtaja, on jo laatinut e, e, esittelijänä selvittelemässä erityismietinnön muodossa. Tämä on kaiken kaikkiaan eh, Euroopan eh, maksualue on eh, toiminut siitä itse vastaa tietysti Ekon valiokunta, mutta niin kuin Arjaksenkin mielestä tähän mietinnössä tähän viitattiin, eli, eli, tämän, eli online, online-kaupan toimintaedellytysten parantaminen, se on erittäin tärkeä kysymys, joka niin ikään siellä työllistää komission kilpailuyksikköä ja näiden elektronisten maksu, maksujen ö, tehostaminen ja järjestelmien parantaminen. Ja, ja siinä tässä tällä, palvelun tarjoajan rooli pitkälti ja pyrkii siinä saamaan sitten lisää arvoa, mitä terveemmän ilolla. Tämä on siis huomattavasti helppo tajuisempi, kuten sanottu, mutta tässä on muutama selkeä painopistealuekin, erityisesti mitä kuluttajan suojaan ja kuluttajan oikeuksiin tulee. Tämä on talousvaliokunnan Sanchez Presedon mietinnön sisältö herättää uusia kysymyksiä. Ja täällä sitten sisämarkkinavaliokunnassa joudumme sitten vastata tuonnepana hänen heittämiin haasteisiin Esimerkiksi eh, pitääkö eh, eh, esimerkiksi käsitellä samalla tavalla kuin eurooppalaisten pankkien pääomittaminen, se ei sunkaan mitenkään erityn, erityisen kevyt seikka tämänkään mietinnön osalta. Mutta mitä sitten tulee kilpailupolitiikan muuten tuorein ehdotus valtion apujen yksinkertaistamisesta on aika tärkeä elementti. Esimerkiksi mitä, mitä esimerkiksi tulee sitten näiden sopimuksiin, mitä kunnissa tehdään, tulee varmaankin sitten näyttelemään tärkeää roolia on sitten tässä avustukipolitiikan avulla panostaa tähän kasvun edistämiseen jotka ovat myöskin demografisesti sitten kasvaneet, demokraattisesti vahvistuneet jatkossa, mitä sitten tulee äh, äh, äh, välttämättä sitten investointien tehostaminen ei kosketa yksityisiä talouksia niinkään, mutta erity, erityisesti esimerkiksi vaikka sairaalapalvelut, sosiaalinen asuntotuotanto ja muut sosiaaliset palvelut ovat tässä huomattavasti selkeästi suurempia apujen ja tukien saajia kuin tähän, tähän asti. Tässä yhteydessä näyttelee tärkeää roolia myöskin muut seikat, joita olemme aiemmin tässä valiokunnassa käsitellään. Että esimerkiksi, ja mitä, mitä sitten tulee verkkovierailuihin, energiasektorilla pitäisi pitää kilpailusta parempaa huolta. Ja tässä, tässä muutamia mietinnössä on, mietinnössä muutamia sellaisia kohtia, jotka tässä sisämarkkinavaliokunnassakin otettama huomioon. Kilpailukykyyn tulevaisuus ja painoarvo on piilee siinä, ettei tule mitään määräviä markkina-asemia, vaan että, että markkinavoimat voivat sitten mahdollisimman täysipainoisesti toimia markkinoille. Tässä on muutamia esimerkkejäkin mainittu, ja niitä täytyy sitten punnita nimenomaan tätä taustaa vasten. Me kahdeksas päivä lokakuuta mennessä saamme mietintöluonnoksen valiokunta ja sitten joudumme tässä, tästä jo ennen joulua äänestääkin. Ja näinpä sitten Varjo esittelee ja muidenkin kommento- kollegoiden kommentit ovat sitten sen jälkeen tervetulleita. Good. Well, thank you very much. Kiitos paljon näistä tästä avauspuheenvuorosta. Tässä on kyllä mielenkiintoisia kohtia tässä mietinnössä, mutta tässä on kylläkin tietty aukea, josta varmastikin haluamme keskustella. Pendergast, olkaa hyvä SDn puolesta. Kiitos. Minä puhun nyt Sergio Coferatin puolesta. Hän sanoi, että Tämä mietintö on erittäin hyvä mahdollisuus meille katsoa sisämarkkinoita. Yleisesti ottaen me näemme sitten, mitä on edelleen tehtävänä, jotta meillä on läpinäkyvät sisämarkkinat, jotka kunnioittavat kuluttajien oikeuksia. Tämä on erittäin tärkeää. Ja keskustelu DG Kepaluun pääosaston kanssa komissiossa on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä ei ole olemassa vahingon korvaus järjestelmää, mikä kilpailusääntöjä rikotaan. Jäsenvaltioille maksetaan korvauksia, mutta itse kuluttajat eivät saa mitään. Sakoista kerättävä rahasto voisi olla hyvä, mikäli joudutaan tekemään ryhmäkanteita rajat ylittävästi. Näiden tulisi tapahtua sellaisissa puisteissa, joissa kunnioitetaan kuluttajaoikeuksia. oikeuksia vaihtoehtoiset riidan ratkaisujärjestelmät ovat erittäin tärkeitä, elintärkeitä tällaiseen tämän asian kanssa toimiessa. Nämä ovat melko uusia asioita ja sähköisten maksujen turvallisuutta tulisi edelleen vahvistaa. Useita uusia kohtia voitaisiin lisätä, jotta voitaisiin kuvata nykytilannetta. Sovin kanssa voidaan työskennellä yhdessä, jotta saamme täydennettyä meidän valiokunnan mieliseksi tämän mietinnön. Kiitos Pendergast. Kaakis. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mielestäni meidän pitää toki nähdä sisämarkkinoilla tietyt ongelmat, mutta tässä mietintöluonnoksessa myöskin otetaan esiin ne ongelmat, joissa Euroopan, joiden kanssa Euroopan unioni tällä hetkellä taistelee, eipä näitä ihan yhdessä yössä voida ratkaista. Ei ole kovinkaan selkeää, miten oikeastaan sisämarkkinat toimivat tai eivät toimi. Mielestäni on aivan selkeää, että jos tarkastelee kilpailukykyongelmaa EU:ssa vähän lähemmin, niin tämä kuilu tai kilpailukykyvaje ei ole suinkaan pienentynyt, vaan se on suurentunut. Tätä pitäisi katsoa vähän enemmän, esimerkiksi koroista ja niiden vaikutuksista – on tässä hyvin vähän, että mitä missäkin on tapahtunut. Tilanne on heikentynyt kun on saatu rahaa halvalla. Mielestäni tämä pitää hyvin selvästi ilmaista tässä. Yksi sisämarkkinoiden säännöistä on, että jäsenvaltioiden tase, taseiden pitäisi olla tasapainossa, ja komissio haluaa nyt luoda järjestelmän, jotta voidaan makrotaloutta valvoa. Eräänlainen hälytysjärjestelmä on siis tarkoitus luoda ja sillä tavalla voidaan myös tasapainottaa ja voidaan ja sen avulla ehkä olisi voitu torjua Kreikan tai Espanjan tilanne, tai sitten voidaan katsoa, missä menee hyvin, kuten vaikkapa Saksassa. Täytyy kaikki rikkomukset estää sen avulla. Eli tässä nyt käsitellään tilannetta, mutta ei huomioida johtopäätöksiä. Meidän täytyisikin puuttua juuri tähän, jos me haluamme, että sisämarkkinat todella toimivat. Joidenkin kannaltahan sisämarkkinat ovat jo suuri menestys, mutta toisten kannalta eivät. vaikkapa työttömyys lukujen kannalta, kun katsotaan Kreikan ja Espanjan tuloksia 20 vuotta sisämarkkinoiden luomisen jälkeen. Se pistää ajattelemaan. Kreikassa kärsitään pahimmasta taantumasta siitä lähtien, kun taloutta on tutkittu. Teollisuuspolitiikka, rahoituspalvelujen sääntely, nämä eri asiat. Se on siis huomioitava. Meidän täytyy parlamentissa ponnistella, jotta me saamme tämän finanssipoliittisen unionin, tämä Tupac-aloite. Ne ovat hyvin tärkeitä välineitä parlamentin kannalta. Ja ne ovat kuitenkin, tai niiden puuttuminen on hidastanut jäsenvaltioita tätä täytäntöönpanemasta ja siksi meidän täytyy päästä tässä eteenpäin. Yksi suurimmista ongelmista, mikä tässä on mainittu, on näiden, äh, näiden luottoluokituslaitosten äh, rooli tässä. Ähm, äh, ja sat, sattumalta on päätynyt julkisuuteen esimerkiksi Ranskan tuollainen arvio, missä komissio sitten totesi, että ei siellä mitään epäselvyyksiä voi, voi olla. Tämä saattoi vain tulemaan julkisuuteen pari tuntia liian aikaisin. Ajatellaan, että vaikka tämä ei olisi tällainen kuin eurooppalainen säätiö, Eh, joka sitten toimii rahoitusmarkkinoilla, niin on täysin ilman mitään valvontaa. Ei tilanne ole yhtään niin ruusunen Euroopassa kuin miltä vaikuttaa. Kiitos paljon. Vilen puhuu seuraavaksi. Kiitos. Haluaisin tehdä ECRn varistelijan Ashley Foxin puolesta joitain huomioita elintärkeä asia sisämarkkina-alueen kannalta, on yhteinen politiikka. Tämä on kuluttajille hyödyksi, mutta tämä tukee myös kilpailua. Meidän pitäisi katsoa, että sellaiset muutokset, jotka tukevat kuluttajia ja myös pk-yrityksiä, nyt ei pidä aiheuttaa kilpailun heikentämistä, sillä tämä saattaisi aiheuttaa hallaa PK-yrityksille. Me tarvitsemme avoimia, kilpailukykyisiä markkinoita ja läpinäkyvyyden puuttuminen aiheuttaa kriisin vaikutusten vahventumisen. Meidän ei pitäisi luoda hankalia, hankalaa sääntelyä, sillä se heikentäisi meidän tilannetta kansainvälisellä kilpakentillä. Meidän pitää parantaa kuluttajien hyvinvointia, tukea EUn kasvua ja luoda työpaikkoja ja kilpailukykyä. Kilpail... Tuotekehityksen kilon alalla meidän pitää keskittyä tuottavuuden kasvuun. Meidän pitää käyttää olemassa olevia teknologioita ja resursseja hyväksemme. Meidän Pitää katsoa, että kilpailu on reilua, etteivät suuryritykset pysty tukahduttamaan hyviä uusia ideoita markkinoille tuovia pienempiä yrityksiä. Meidän pitää tukea pk-yrityksiä, sillä ne ovat kasvun taustalla. Kiitos. Herra De Viimeiset kommentit varjoesittelijöiltä. Ja sitten, mikäli muita kommentteja on, niin olkaa hyvä. Voorzitter, ehm, ik denk dat er bij mededinging... Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt puhutaan kilpailupolitiikasta, niin toisaalta julkiset viranomaiset vääristävät ja toisaalta on vielä äh, kuluttajien ja yrittäjien välinen ulottuvuus ja sitten vielä kuluttajien käyttäytyminen. En puhu ensimmäisestä kohdasta kovinkaan paljon, se on mukana tässä kertomuksessa, muut ovat siitä jo puhuneet. Kyse on siitä, että sisämarkkinoiden olosuhteiden pitäisi edistää kilpailua eikä millään tavalla saa kilpailuolosuhteita väärentää. Kulutuksesta voidaan puhua. Kävin tänä aamuna hammaslääkärillä. Ja hän yritti sanoa, tai hän pyrki löytämään jonkinlaisen edullisen hinnan. Tämä koskee muun muassa puhelinliittymiä, myöskin energiaa. Ja haluaisin, että mietintöluonnoksessa puhutaan tästä asiasta – jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja vaikkapa lääkkeiden hinnoissa. Ihan jo jäsenvaltioiden välillä. Jos meillä on sitten sisämarkkinat kerran olemassa, niin miksi sitten samat lääkkeet ovat paljon halvempia jossakin jäsenvaltiossa kuin jossakin toisessa jäsenvaltiossa? Lisäksi on keskittymiä, esimerkiksi tiedotusvälineiden alalla – kun tarkastellaan muuta, muita audiovisuaalisia palveluita kuin internet, niin keskittymät ovat aivan valtavia. Onko tämä nyt sellaista kilpailua, johon EU pyrkii, vai halutaanko päinvastoin lisätä kilpailua? Kun yritys on liian suuri, eikä, se näin voi, eikä sitä voi päästää konkurssiin ja siksi sitä on tuettava, kuten vaikkapa General Motors Yhdysvalloissa. Pitäisikö EU:ssa olla jonkinlainen minimimäärä näille säännöille? Pitäisikö olla jonkinlainen vähimmäismäärä siitä, kuinka paljon yrityksiä pitää olla kilpailussa keskenään? Vaikkapa Yhdys Alankomaista mono, tai minulla ei nyt ole sellaista mono, esimerkkiä monopolista, mutta vaikkapa Dat Hein supermarketketju tekee jonkun sopimuksen ja sanoo, että nyt ostamme teidän tuotteitanne kaksi prosenttia halvemmalla. Ja, ja sitten agentti määrää hinnat. Ja tällöin tuottaja joutuu luopumaan toiminnastaan kokonaan. Tällaista kilpailua haluamme edistää, niinkö? Vaara, no. Onko muuta kommentteja? No, minä voisin muutaman sanan tässä mainita. Pahoittelut, etten toivotanut tervetulleeksi Tia Bromsia. Anteeksi, etten tunnistanut sinua aiemmin. Tiedän, että olet täällä valiokunnassa vierailut aikaisemminkin. Dennis de Jongin viimeinen kohta, jonka hän nosti esille. Eräs asia, johon olemme kiinnittäneet erittäin paljon mielenkiintoa, koskee näitä jakelusopimuksia ja tällaista valikoivaa myyntiä. Tämä koskee ennen kaikkea autoalaa. Kun näitä sääntöjä tarkastettiin, niin meidän piti ekonvaliokuntaa taivutella, että he järjestäisivät asiasta kuulemisen. Tiedän, että on tehty ohjeenuora asiakirja, joka koskee ennen kaikkea autojen huoltosopimuksia. sopimuksia. Ja olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että tiedon saatavuus toimii katalyyttina sillä, että kilpailu pysyy terveenä. Ja Tällaista asiaa en näe tässä Ekon valiokunnan mietinnössä. Meidän pitää toimia tässä parlamentin omatuntona ja varmistua, että tässä on riittävästi läpinäkyvyyttä. Tämä on aihe, jonka Dennis de Jong nosti esille eri suhteista jakeluketjuissa. Tämä koskee pieniä yrityksiä ja suuria asiakkaita ja kuinka näitä suhteita hallitaan. Me olemme Koresavilin työssä keskittyneet jälleenmyyntiin markkinoihin ja näihin suhteisiin. Me saamme DG Markilta tästä markkinointistrategia koskevan asiakirjan. Tiedän, että tässä ollaan perehdytty tähän elintarvikekauppa-asiaan. Tämä tuo varmasti paljon syvyyttä tähän raporttiin. Nämä ovat kuluttaja-asioita, joihin me kiinnitämme erittäin paljon mielenkiintoa. Hyvä. Onko muilla sanottavaa? Haluaisiko Broms kommentoida? Ja sitten Schwab saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulimme vasta kun olette jo aloittaneet. Viime vuosi oli jälleen ongelmallinen vuosi rahoitusmarkkinoilla ja jäsenvaltioiden kokonaistaloudelle. Me olemme pyrkineet nyt antamaan osan vastauksesta ja olemme pyrkineet edistämään talouden elpymistä mahdollisimman hyvin. Tämä tiedonanto on nyt uudelleen muotoiltu sitä rakennetta on muunnettu, jotta voidaan paremmin selittää, millä tavalla kilpailupolitiikka voi vaikuttaa elpymiseen. Tämä ei ole mikään tyhjentävä katsaus komission toimenpiteisiin. Siinä ei ole eh- todellakaan mukana kaikki mielenkiintoiset asiat, joita käsittelemme viime vuonna mutta tässä on pyritty kolmeen tärkeään asiaan kiinnittämään huomiota rahoituspalvelut, elintarvikeala sekä liikenneala. Nehän ovat edelleenkin hyvin tärkeitä aloja. Me pyrimme siis paremmin selvittämään, miksi komissi on toteuttanut joitakin toimia ja miten kulutuspolitiikka on vaikuttanut laajemmalti Euroopan talouteen ja kuluttajien hyvinvointiin. Täällä esitettiin huomioita. Ja haluaisin vakuuttaa, että komissio edelleenkin tällaisia yksityisiä vahinkoja koskevia säännöksiä käsittelee. Todennäköisesti ne hyväksytään vuoden loppuun mennessä. Kuluttajat ovat aina etusijalla toimissamme ja kuluttajien osallistuminen esimerkiksi vahingonkorvausten ja kollektiivisten vahingonkorvaus tai kollektiivisten kanteiden alalla on tärkeää myöskin. Ne, jotka ovat mukana kilpailupolitiikassa, ovat sitä mieltä, että juuri tämä on toimiemme ydin on lainsäädän, kilpailupolitiikan lainsä, lainsäätäjät ja sitten komissiokin voi toimia omalla tahollaan. Esimerkiksi tällainen Single Market Act 2, sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 2 voidaan luoda. Ja me toivomme, että lainsäätäjät sitten tukevat komission aloitteita. Kuten tiedätte, elintarvikeala on yksi tämän tiedonannon kolmesta tärkeästä osasta. Ja voidaan kommentoida näitä B2B-suhteita. Komissio ja jäsenvaltiot, kaikki toimivälineet elimet tekevät tämän alalla yhteistyötä. Meillä on korkean tason työryhmä, ryhmä, joka käsittelee juuri yritysten välisiä suhteita. Ja meillä on myös tällainen kilpailuvirastojen Euroopan laajuinen verkosto. Ja viiden vuoden aikana komissio on täytäntöön pannut näitä säädöksiä ja toukokuussa se antoikin kertomuksen tehdyistä toimista. Muun muassa on kyseenalaistettu ruoan hinta viimeisten vu- vuosien aikana. Tässä muutama kommentti, jotka halusin esittää. Well, thank you, uh, thank you very... Kiitos näistä kommenteista. Tämä uusi formaatti on kyllä hyvin avulias. Sanchez Perserio on kiinnittänyt huomiota tähän, mutta on sellaisia seikkoja, joihin voimme myös, joihin voimme myös kiinnittää huomiota. Schwab. Olkaa hyvä. No, Kiitos vielä kerran ihan selvennykseksi vain, että me, me voimme ottaa äh, kantaa vain äh, niihin äh, seikkoihin tässä kilpailuoikeusvuosikertomuksessa, jotka, jotka suoraan kytkeytyvät sisämarkkinoihin. Siellä on koko joukko kiintoisia aiheita toki, mutta me emme sitten työjärjestyksen mukaan tietenkään voi kaikkiin niihin tässä valiokunnassa puuttua. Haluaisinkin Eh, siinä mielessä sitten haastaa tämän kilpailupääosaston eh, eh, kommentin siitä, että he ovat oikein kaikkia näitä voi ottaa huomioon, mutta ovat pahan kuitenkin ainoa itse asiassa, joka tämän kilpailuasioita voi hoitaa ja vaikuttaisi kuitenkin olevan yksi Euroopan tehokkaimpia äh, äh, instituutioita, jotka sitten tätä yhtenäismarkkinoita toteuttaa ja toteutumista edesauttaa. Mutta tässä äh, pelkästään riitä koko siis sisämarkkinoilla tämän yhteisölainsäädännön soveltaminen, vaan pitää mennä vielä pidemmällä. Että, että eikä pierstä pelkästään tietysti kilpailuoikeutta pitää sitten ainoa mittapuuna, vaan koko joukon, koko joukko muitakin seikkoja kaipaa vahvistusta, jotta sisämarkkinat vahvistuisivat. Tietysti kuluttaja tässä kilpailutilanteessa mm, näyttelee merkittävää roolia. Esimerkiksi vähittäiskaupassa, äh, niin kuin De Jong äsken äh, totesi, vaikka, vaikkapa ilmanliikenteestä liikenteessä äh, sillä on roolinsa, vaikka en sitä äsken maininnutkaan siitä herää muutama kysymyskin. Viime, viime vuonna komissio salli tällaisia muodostamis muodostumisia tässä ilma, ilmailualalla. Esimerkiksi toisaalta sitten UPSn hanke, hanke TNT vastaavasti sitten karahti. Nämä on meillekin aika tärkeää saada tietää mistä näissä äh, hankkeissa on aina kulloinkin kysymys. Ne ovat tässä äh, äh, raportissa myöskin sitten, ja myöskin sitten tietysti tämän teollistekinen oikeuksien toteutumisen saralla tämä on tärkeä. Ja tässä, kuten Billankin totesi, että me joudumme ottamaan koko joukon asioita, joita sitten talousvaliokunta voi mielensä mukaan käsitellä mietinnössään. Um, no niin, kiitos paljon kaikille. Schwab menee ilmeisesti käännettäväksi lokakuussa. Se käsitellään valiokunnassa 56. marraskuuta. Ja tässä on sitten paljon aikaa kollegoille katsoa tätä ja sitten joulukuussa sitä edelleen 2013. tämän Ekon valikunnassa äänestettävänä. Odotamme innolla mietintöä. Kiitos paljon Bromsille ja komission edustajalle siitä, että olette täällä käsittelemässä tätä aihetta. Me olemme hieman etuajassa. Tarkistan, että täällä on kaikki läsnä. Se saa täällä komissiolta. Tervetuloa. Hän on täällä käsittämässä kulutusluottodirektiivi täytäntöönpanoa. Komissio katsoo juuri, käsittelee tämän tarkistusta. Me tämä tärkeä direktiivi oli valiokuntamme vastuualue 2004 edeltävä tätä valiokuntaa edeltävää valiokunta oli mukana tekemässä ehdotusta. Itse olin tässä mukana ja Ruula myö, ilmeisesti myöskin oli. Tämä, tätä on käsitelty komissiossa ja me voisimme sitten saada jonkinnäköisen tilannekatsauksen siitä ja tämän direktiivin tarkastuksesta sitten voisimme saada jonkinnäköisen tilannekatsauksen. Minä pyytäisin, että näitä muutosehdotuksia esitellään. Kaakis puhuu Presoin puolesta. Ruure on täällä. Minä olen varjoesittelijänä. De Jong on nyt poissa, mutta hän on myös varjo esittelijänä. Nyt kuulemme Colin Langenilta, Pendergassilta, ja muilta, ja sitten komissio saa puheenvuoron. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kuten todettiin, tässä on kysymys kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanosta. Sen äh, valmisten 7. kesäkuuta tänä vuonna sillä oli kaksi tavoitetta kuluttajasuojan tasolta, erityisesti mitä tulee rajat ylittävään kaupan käyntiin äh, Tämä on, tietenkin edellyttää jonkin verran harmon, harminisointia, siis mitä tämä, mitä tulee siis nämä rajat ylittävään kaupankäyntiin ja, ja luototuksiin se on tässä kasvanut parillakymmenellä prosentilla, kahdesta prosentista 20. Äh, aika vähän äh, rahoituslaitokset tarjoavat näitä la, lainoja rajat ylittävällä tavalla nyt vallankin talouskriisin aikana. Tässä aina, aina kun tehdään tällaisia ratkaisuja, niin huomataan, että henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeät kuluttajan kannalta. Äh, kahden vuoden aikana tämä koko käytäntö on muuttunut hyvin monimutkaiseksi sekä lainsäätäjän että kansallisten, kansainvälisten rahoituslaitosten kannalta siihen aikalle aivan liian lyhyt, että saisivat sitten tämän ä, ä, lain sovelletuksi asiallisesti. Se olisi pitänyt olla kolmen, kolme vuosi tämä täytäntöönpano aika. Ajatellaan vaikka tätä vakio, vakio tiedotetta, joka kertoo sitten kuluttajille, mistä tässä on kysymys. Sitä arvosteltiin liian laajaksi tekniseksi ja siitä syntyy vastahakoisuutta. <clears throat> Tässä äh, komissiolla on ehdotuksia, jotka eivät ole laillisesti juridisesti siis, äh, äh, sitovia. Pitäisi olla siis samanlaiset järjestelyt kaikissa rahoitusjärjestelmissä. Sitä esimerkiksi kuluttajasuojajärjestöt sitten esimerkiksi näiden tähän takaisin maksuun liittyvästä ajasta vaihtelivat 2011. Tämä oli sitten tarkastelussa, missä yli 500 tällaista kuluttajaluottoa tarjoavaa nettisivustoa tarkasteltiin, tarkastettiin ja siinä sitten katsottiin, miten kuluttajasuoja Euroopassa toteutui. Puheenjohtaja, tässäpä olennaisimmat seikat mietinnössä 29 muutosehdotusta tullut. Me Saasburissa viime viikolla tapasin varjoesittelijät, joita haluaisin kiittää avoimesta, rehdistä keskustelusta koskien näitä muutoksia. Muutamat konkretisoinnit ja uudet tietyt aspektit ovat, ovat tervetulleita. Esimerkiksi vaikka sitten näiden äh, erilaisten rahoitusinstrumenttien huomioimiseen tarkemmin tässä. Olen varma, että tässä parissa kolmessa muussakin asiassa löytyy kompromissi. Pari ehdotusta heittää ilmoille kysymyksiä 17 ja 21 kysymykset, kysymykset komissiolle – 17 katson minä, että se pitäisi artiklassa 14 säännellä tarkemmin. Kenties siihen voidaan sitten mm, palata komission vastauksesta 21 euroa e, viittaa näihin lisäkustannuksiin. Komissio voisi ottaa kantaa muutamat äh, muut ovat sellaisia, joita en voi hyväksyä. Esimerkiksi tämän äh, sovellusalaa äh, käsittelevät, jotka pyrkivät sitä la, laajentaa muihin, la, esimerkiksi, esimerkiksi finanssimarkkinoihin laajemmin tai hypoteekkilainoihin ja näin poispäin. Minä, erityisesti eh, eh, hypoteekkilainat ovat toki tärkeä kohta, siitä olen vakuuttunut, mutta varmat, ja siihen tarvitaan jonkinnäköinen puitelainsäädäntö, mutta ei, jos että, eh, totta, että vain 20 prosenttia tästä koko markkinoista on rajat ylittävällä tasolla, tarvitaan uusia laajempia sääntely niin, että niitä voitaisiin sitten todellisuudessa täytäntöön myöskin panna ja näitä markkinoitakin elvyttää. Minä olen tässä jättänyt tietty aikaa näille muutoksille. Sen vuoksi on tärkeää olla koskematta itse tähän direktiiviin, vaan sen soveltamista ja täytäntöönpano helpottaa voitaisiin vahvistaa vielä tänne muotoselitykset, jotka edellyttävät koko direktiiviin kajoamista ja uudistamista. Mitä niille sitten tehdään, katsotaan löydämmekö siinä yhteisen sävelen. Mutta joka tapauksessa pankit voisivat tässä oppia vähän, että mitä heidän pitäisi tehdä ja kuluttaja myöskin sitten päätellä, että, että että, että mikä äh, tässä on olennaista sen vuoksi tätä äh, soveltamistäytäntöpanon aikaa, että voi, aikaa täytyy vielä jatkaa. Saadaan tämä 2 prosenttia lukumääränä kasvamaan. Äh, Ekon valiokunnassa tietenkin tämä, tätä ollaan siinä vastuussa ja katsovat, katsovat sitten, tarvitaanko tarkistukset, se direktiivi erityisesti, mitä tulee näihin hypoteekkilainoihin. Se minulta tällä kertaa. Um, Kiitos selkeistä perustelusta siitä, kuinka tulisi edetä. Seuraavaksi Penegast puheenvuoron, joka on jättänyt osalta mielenkiintoisia tarkistuksia. Hänellä on nyt yllin kyllin aikaa perustella kantojaan. Kiitos. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiitäkseni Colin Langen ja hänen työstä varjoesittelijöiden kokouksessa oli yhteisymmärrys siitä, että tätä direktiiviä tulisi selkeästi tarkistaa, mutta haluaisin perustella kantani tarkistukseen 17 ja kuulla, mitä komissiolla olisi tästä sanottavaa, sillä minulla on huolia siitä, että kulu, tilanne, jossa kuluttaja ostaa luotolla kaapasta jonkin tuotteen, ja tämä ei kuulu tähän piiriin, mutta olen kuullut, saanut raportteja siitä, että tässä joudutaan maksamaan korkoja ja luottomaksuja, joihin he eivät ole sitoutuneet. Kuulisin siis mielelläni komission kannan tähän. Kiitos puheenjohtaja. Haluatko keskustella muista tarkistuksista? Minä kuuntelen, mitä sanotaan, ja uskon, että meillä on tilaisuus selventää tarkistuksia sitten, kun tämä saatetaan loppuun. Uskon, että etenemme oikeaan suuntaan, ja kiitos paljon. Ähm. Äh, Jetzt sind wir kakis. Berichterstatterin bedanken für die gute Ko Ach so, sorry. Ai väärinpäin vaan meni. No jatkakaa vaan, Ryyle. Niin, haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja näistä ehdotuksista. Tämä ää, ulkomaalaiset rajat ylittävät luotot ovat tärkeitä, mitä Brendan tulee. En, en tiedä, onko on kysymys nyt sitten täytäntöönpanosta vai, vai mistä me olemme. Tämä palvelusektori on tästä poistettu ihan tarkoituksellisesti tästä eurooppalaisesta säädöksestä. Se varmaan kiinnostaa komissiotakin, mistä on kysymys. Mutta kaiken kaikkiaan ollaan hyvä, hyvällä teillä. Colin ja haluan tässä tukea e, ei ole mitään syytä lähteä vaatimaan direktiivin muutosta koska vasta tätä direktiiviä on hiljakkoin alettu toimeenpanoa jäsenmaissa ja kokemuksia on ihan, ihan liian vähän ja koko direktiivi on aika rajo, rajallinen muutenkin. Et me tarvitsemme sekä käyttäjille ja kuluttajille lisää käyttöturvaa. Et kiitos hy- hyvästä yhteistyöstä ja onnittelut ensimmäisestä mietinnöstänne. Ja kiitoksia Herra Shoi, eh, eh, pahoittelen, että ei pääse paikalle eh, mutta periaatteessa yhtä, yhtä, yhtä mieltä esittelijän kanssa on tehnyt kyllä tiettyjä muutosesityksiä, joita olette luvannut tukea. Erityisesti häntä kiinnostaa parempi tiedottaminen näistä rajat ylittävistä luotoista ja tällainen kuluttajaluotto tietojärjestelmässä olisi vielä parantamisen varaa. Niin ikään äh, kannattaa äh, äh, sitä, ettei, ettei esittele vaadi direktiivin uudistamista ja tarkistamista, vaan tehokkaampaa parempaa täytäntöönpanoa. Well, just to add a few comments. Uh... Minulla on muutama kommentti, sillä olen ryhmämme esittelijä ja työskenteli myös alkuperäisen ehdotuksen kanssa. Colin Langenin näkemykset yhtyvät omiini, kun katsoo kaikkia tietoja, joita on tarjolla, niin kulutusluotot, jotka ylittävät rajat, niin niitä, niiden säännöt ovat hyvin heikolla jäillä vielä ja ja tässä olikin tarkistus, jotka liittyy siihen, että laina luotto otetaan eri valuutalle ja siihen liittyy sitten erilaisia korkokuvioita. Mutta yhteenvetona siitä, mitä nyt on sanottu, niin tässä vaiheessa tässä ollaan alkutekijöissä sellaisella markkinalueella, joka tulee olemaan varmastikin merkittävässä roolissa myöhemmin – direktiivi on sellainen, että tässä pitää kiinteistöomaisuuteen liittyviä luottoja, kiinnittää, kiinnittää huomiota. Ja tässä ollaan keksimässä uusia prosesseja, mitä tähän tulee, ja minä uskon, että tässä luossa direktiivissä tämä tähän puutut eri tavalla. Tässä on tiettyjä tekijöitä liittyen täytäntöpanoon, jotka ovat hyvin tärkeitä. Lisäksi oli tiettyjä huolia siitä, kuinka selkeästi tämä tieto viedään kuluttajille, kuinka he ymmärtävät sen, mitä esitetään. Kollegat nostivat esille myös huolen siitä, että mikä on epäreilua – toimintaa luotonantajilta ja tässä direktiivissä ei puhuta kuluttajakäyttäytymisdirektiiviin ja eli tällaiset ikään kuin kiusottelevat korkoprosentit, joita ei olekaan ollenkaan saatavilla. Eli tässä hinnoitellaan tuote tietyllä tavalla ja sitten nämä hinnat eivät olekaan kuluttajan ulottuvilla. Ne ovat kaikki tärkeitä asioita, mutta on selkeää, että kulutusluotot ovat sellainen asia, jossa tie, heikossa asemassa olevat ihmiset otettavat ikään kuin förskottia kulutusluotojen avulla, niin tämä on erittäin vaikea ja tärkeä asia heille. Pitää katsoa, että tämä on juridisesti oikealla tavalla luotu tämä direktiivi siten, että puutumme näihin niin sanottujen koronkisko, koronkiskojen toimintaan. Ja tässä on, tämä aiheuttaa paljon ongelmia tietyissä yhteisöissä. Minä olin omassa kotimaassani puhunut asianomaisten valvojen kanssa, ja tässä on paljon ongelmia vielä. On erittäin paljon eri luottomahdollisuuksia, joita sellaiset kuluttajat, jotka ymmärtävät asioista, käyttävät, ja sitten on myös sellaisia kuluttajia, jotka eivät ymmärrä. Ja tämä luottoluokitus saattaa heille olla tämä tärkein tekijä. Olisi hyvä, että on sellaiset puitteet, jotka auttavat meitä puuttumaan tähän asiaan siten, että legitiimit luotonantajat voivat antaa luottoja yrityksille asianomaisella ja osavalla, asianmukaisella ja osaavalla henkilökunnalla. Ja tämän asian, johon sitten kansalliset valvat elimet tulevat puuttumaan varmasti Colin Langenin mietintö puuttuu tähän komission näkemykseen asianmukaisella tavalla. Nyt komission edustaja voi kommentoida ja mikäli mahdollista, niin voitaisiin katsoa, missä komissiossa mennään tämän asian parissa ja sitten saatte mahdollisuuden kommentoida komission puheenvuoro. First, if you allow me, uh, Ensinnäkin voisin kertoa yleisvaikutelmastamme sen suhteen, miten tämä direktiivi käytännössä toimii ja mitä tällä hetkellä teemme ja mitä tehdään seuraavaksi. Olemme yhtä mieltä siitä, että direktiivin täytäntöönpanossa ja soveltamisessa on ongelmia. Kuten jo sanottiin, niin tämä SWEEP järjestelmä me olemme tehneet markkinatutkimuksen, SWIV-verkkosivuista siis on kyse, ja me olemme huomanneet jo, mitkä ovat mahdollisesti ne heikkoudet. Olemme jo ryhtyneet toimiin. Esimerkiksi täällä kommentointiin ongelmia, jotka liittyvät todellisen vuosikoron laskemiseen ja täytäntöönpanoon. Marraskuussa viime vuonna – äänestettiin liitteestä, uudesta liitteestä. Siinä muutetaan sitä laskutapaa. Ja nyt täytyy ottaa mukaan sellaisia asioita, jotka aikaisemmin eivät olleet mukana. Eli jäsenvaltioiden on täytäntöön pantava nyt tämä komission direktiivi ja myöhemmin näemme tulokset. Toukokuussa tänä vuonna jo julkaistiin suuntaviivat luoton kokonaiskustannuksista. Ja siinä myöskin hieman selvennettiin sitä, miten voi saada näistä kahdesta asiasta tietoa. Mielestäni on kansallisille viranomaisille avuksi, kun ne, he voivat käyttää näitä suuntaviivoja apunaan. Lisäksi suunnittelemme, että ensi vuonna järjestämme tiedotuskampanjan siitä, miten, miten vuosikorkoa pitäisi soveltaa, tai näitä sääntöjä pitäisi soveltaa. Ja joissakin jäsenvaltioissa on suuria heikkouksia, ja niihin me aiomme pureutua. Direktiivin 27 artiklan mukaisesti on laadittava kertomus täytäntöönpanosta niiden asioiden so- osalta, jotka mainitaan kyseisessä artiklassa, esimerkiksi todellinen vuosikorko ja muut jäsenvaltioissa. Me haluamme antaa laajemman näkemyksen siitä, miten markkinat toimivat ja mi- miten laajaa rajat ylittävä myynti on. On melko hankalaa täsmentää, mikä oikeastaan rajat ylittävän toiminnan laajuus on. Oikeastaan kuluttajat eivät välttämättä aina tai ei aina ymmärretä, että onko nyt kyse kansallisista pankista, jolla on ulkomainen nimi vai toimiiko kyseinen pankki tosiasiassa ulkomailla. Eli tällä hetkellä emme näe perusteita muuttamiselle emmekä aio esittääkään muutoksia tähän direktiiviin, koska se olisi liian aikaista tässä vaiheessa. Jotkut jäsenvaltiot ovat vasta täytäntöönpanneet tätä kaksi vuotta ja on hyvin vaikeaa arvioida tuloksia tässä vaiheessa tai sanoa, mihin suuntaan muutoksissa pitäisi mennä. Parlamentin jäsenet ovat esittäneet yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin haluaisin vastata. Ensinnäkin tarkistus numero 17. Siinä käsitellään kustannuksia, jos luottosopimus halutaan peruuttaa. 14 artiklassa direktiivissä sanotaan selvästi 14 artiklan kolme kohdassa, että sovelletaan sitä korkoa, joka on voimassa peruttamisen aikana ja sitten siihen liittyviä kustannuksia. Tähän voi liittyä tiettyjä maksuja ja korvata ei voida joitakin maksuja, jotka luotonottaja maksaa julkisille viranomaisille. Sitten 44 johdantosan kappale. Siinä sanotaan, että peruuttamisesta ei pitäisi koitua mitään kustannuksia lainaajalle. Ehkäpä tämä nyt vastaa kysymykseen. Lisäksi kyseltiin paremmasta tiedotuksesta rajat ylittävien lainojen tai luottojen osalta, mitä esimerkiksi tapahtuisi, jos on kyse valuuttaluotoista, indeksoidaanko ne myöskin ulkomaisiin korkoihin. Kyse ei ole niinkään tiedottamisesta, vaan täytyy todellakin antaa selvityksiä, selittää kuluttajalle. Riskiä ei voida sataprosenttisesti tietenkään kattaa. Ainahan tässä riskejä on. Kaikkia ei voida ennakoida. Ei voida tietää, tapahtuuko tai toteutuuko riski vai ei. Mutta täytyy antaa asianmukainen selvitys siitä, mitä eri tapauksissa eri yhteyksissä, tilanteissa voitaisiin tap, voisi tapahtua ulkoisten olojen vaikutuksista. En ole ihan varma, vastasinko nyt kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin, mutta tässä nyt kaikki, mitä olen tänne kirjoittanut ylös. Anybody got any other questions for the... Onko muilla kysymyksiä komissiolle? Ei näytä olevan. Kaikki vaikuttavat tyytyväisiltä onko vielä loppupuheenvuoro? Voitko antaa jotain aikatauluarviota siitä, miten tämä tutkimus etenee ja onko sitten tarkistukset osa direktiivin? uh, as we are obliged, we will provide... Kuten sanottu, meiltä eh, edellytetään selvitystä eh, siitä, miten, miten meidän toimenpiteen ja miten direktiivin täytäntöönpano on edistynyt ensi vuoden toukokuuhun mennessä. Artikla 27 näin määrää. Ja kaikki sisäiset selvitykset tietenkin valmistuvat sitten sitä loppuselvitystä tukemaan. Much indeed. Hienoa. Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu. Haluatko Colin Langen vielä vetää yhteen? Ich kann's noch mal... Ihan lyhyesti vain olen äh, tyytyväinen selityksestä tositoksen 17. Minä ymmärsin 14.3 kohdan niin, että, että kaikki se, äh, kaikki mitä, äh, mitä esimerkiksi isossa pitänessä tapahtuu, ei vastaa ihan direktiiviä. Ja mitä sitten tulee tähän tiedotusjärjestelmään, Sinne varmaan vielä neuvotella. Eiköhän, täm, tä, eikö, eiköhän tämä aika hyvässä jamassa ole ja pystymme suurella enemmistöllä hyväksymään mietinnön tuonnepana. Mikrofoni. Sorry, I'll put the microphone on. We're going to... Äänestämme 11. lokakuuta valiokunnassa. Kymmenes päivä saamme kompromissiehdotukset. Onko Ekon valiokunnalta saatu jo mietintö? Kyllä, olemme saaneet jo. Ja täysistunnossa äänestetään marraskuussa. Näin ollen tähän on aika perehtyä ja sitten ilmoitamme kantamme, kun saamme tämän selonteon ja sitten kenties tarkistetaan direktiiviä ensi vuoden puolella. Kiitos paljon osallistujille. Nyt päätämme tämän päivän kokouksen. Tapaamme huomenna tasan kello yhdeksältä. Ja siellä silloin käsittelemme julkisia hankintoja ja meillä on myös asiantuntija kuuleminen 10.30-12 liittyen palvelun tarjoamisen direktiivi liittyen lähetettyihin työntekijöihin ja sitten käsittelemme julkisen sektorin tietoja, Trakovskin mietintä ja sitten vielä muitakin asioita käsiteltävänä. Kokous päättyy.